Dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Dragin kokoukseemme. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Nyt on kyseessä kolmas rahapoliittinen vuoropuhelu tänä vuonna. Eilisen rahapoliittisen vuoropuhelun jälkeen, joka järjestettiin toukokuussa, talouden elpyminen Euroopassa on saanut lisää pontta. Talouskasvu on lisääntynyt ja edelliset ennusteet osoittavat, että viimeiset ennusteet osoittavat, että kasvu on kiihtymässä. Me tiedämme, että meidän täytyy myöskin kiittää tästä EKPn erinomaista rahapolitiikkaa. Sen ansiosta me olemme nyt paremmassa tilanteessa kuin aiemmin. Toisaalta inflaatiodynamiikka on edelleenkin hyvin vähäistä, inflaatio on kovin matalalla Tämä on mielenkiintoinen jopa intellektuelli älyllinen kysymys. Että hintadynamiikka, palkkojen kehitys, inflaation vähäisyys, ei pelkästään Euroopassa, vaan muillakin alueilla – ja kasvuluvut. On mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä dynamiikka toimii. Tätä taustaa vasten, kuten me kaikki tiedämme, edellinen ekp hallintoneuvoston kokous syyskuussa päätti pitää korot muuttumattomina ja vahvisti sen, että omaisuuserien osto-ohjelmaa jatketaan vuoden 2017 loppuun saakka tai jopa pidemmälle, mikä tarpeellista on. Siksi kunnes hallintoneuvosto katsoo, että inflaatioluvut edellyttävät jotain muuta. Tiedämme, että erilaisia skenaarioita on ollut keskustelussa mukana. Eri vaihtoehtoja on pohdittu, mutta mitään erityisiä täsmäisempiä keskusteluita ei ole käyty siitä, kuinka pitkään ohjelma jatketaan ja miten suurena se pidetään. Päätettiin vain jatkaa ohjelmaa mutta ei määritellä mitään tarkkoja päivämääriä, mihin saakka. Keskustelu täytyy tästä vielä käydä, mutta olettaisimme, että nykyinen rahapoliittinen ja taloudellinen katsaus, talouden näkymätä tulevat vaikuttamaan. Puheenjohtaja, tämä päivittäin Dragin kanssa on määrä keskustella lisäelementeistä esimerkiksi yhteisestä rahapolitiikasta ja sen hajautetusta täytäntöönpanosta, Se on aiheena tänään. Lisäksi pohditaan haasteista ja, on, ja näkymistä, jotka liittyvät yrityssektorin osto-ohjelmaan ja muitakin mielenkiintoisia valmisteluasiakirjoja voidaan ottaa puheenaiheeksi. Erityisesti mielenkiintoisia pohdintoja on käyty siitä, miten hajautetusti pistetään täytäntöön tai toteutetaan rahapolitiikkaa. Lisäksi keskustelussa on ollut joitakin tämän politiikan elementtejä, joita pistetään täytäntöön haitulla tavalla. Tässä viittaan lähinnä maksuvalmiusapuun ELA-ohjelmaan. Kuulisin mielelläni pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin kehittymisestä ja siitä, kuinka enemmän halutaan hajauttaa näiden välineiden täytäntöönpanoa. Siitäkin on määrä keskustella parlamentin kanssa, parlamentin ja pääjohtajan välillä. Lisäksi yrityssektorin osto-ohjelma ja sitä koskevat päätökset. Siitä kuulisimme mielemme lisää. Haluaisimme lisää avoimuutta. Jotkut jäsenet ovat kirjoittaneet kirjelmän tästä asiasta, avoimuudesta. Olemme näitä parosta on tapahtunut avoimuuden suhteen, seurattavuuden suhteen. Tätä tietystikin pidämme hyvän asiana. Olemme iloisia tästä kehityksestä. Todennäköisesti tulemme keskustelemaan lisää toimenpiteistä, voitaisiinko niitä ottaa käyttöön ilman, että tästä olisi kielteisiä seuraamuksia talouden logiikkaan tai näiden instrumenttien, välineiden logiikkaan ja niiden toteuttamiseen. Nyt Anna puheenvuoron pääjohtajan Dragille, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat talous- ja raha-asian valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen ollessani jälleen valiokunnassanne puhumassa tänä vuonna kolmatta kertaa vuosi sitten keskustelimme yhdessä maltillisesta elpymisvauhdista euroalueella. Silloin näimme että hiukan vauhti tasaantui ja arvioimme, miten yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys vaikutti. Viimeisen vuoden aikana kuitenkin elpyminen on nopeutunut ja laajentunut. Sitä tukee äh, rahapolitiikkamme välittyminen. Tämän päivän puheenvuorossani tulen käsittelemään tämänhetkistä talousnäkymiä ja miten rahapolitiikka toimemme vaikuttavat valiokunnan pyynnöstä tulen keskittymään erityisesti kahteen aiheeseen, jotka liittyvät EKPn rahapolitiikkaan, nimittäin yrityssektorin osto-ohjelmaan, CSPP ja rahapolitiikan täytäntöönpanoon euroalueella. Taloudellinen kasvu on nyt vahvalla pohjalla, se on laaja pohjasta kautta euroalueen maat, maiden ja eri talouden alojen todellinen BKTn kasvu on parempaa kuin odotettiin 2017 vuoden alkupuolella. Nyt ollaan 2,3 prosentissa vuosittain ajatellen tätä osaa vuotta. Euroalueen talous on nauttinut 17 tosiaan äh, seuraavasta jatkoa neljänneksestä. Ja viimeiset tiedot osoittavat, että edelleenkin vauhti pysyy samalla tasolla tulevana lähitulevaisuudessa. Tämä jatkuva elpyminen ratkaisevan tärkeällä tavalla johtuu kotimaan tilanteesta ja työmarkkinat tilanne on erityisesti parantunut. Työttömyysprosentti on laskenut alhaisimmalle tasolleen kahdeksan, kahdeksan vuoteen. Ihmiset, jotka ovat työssä euroalueella, on lisääntynyt lähes seitsemällä miljoonalla hengellä 2013 puolesta välistä lähtien nämä työllisyyslisäykset, ja kun tähän lisätään parempi varallisuus kotitalouksissa, tämä tukee yksityistä kulutusta ja näkymiä sen suhteen. Lisäksi investoinnit ovat paranemassa, tätä vauhdittavat suosit, suo, suotuiset rahoitusolosuhteet. Äh, kotimaiset tekijät saavat elpymisestä vahvempaa, häiriöitä kestävämpää, ajatellaan ulkoisia haitallisia vaikutuksia. Syyskuun EKPn henkilöstömakroarviointien mukaisesti talouden laajenem, kasvaminen laajeneminen tulee jatkamaan ja kasvu ylittää potentiaalin tällä ennustekaudella vuosittainen Todellinen BKT on arvioitu kasvamaan 2,2 prosenttia 2017 1,8 prosentilla ensi vuonna ja 1,7 prosentilla 2019. Riskit, jotka liittyvät euroalueen kasvunäkymiin, ovat pitkälti tasapainossa. Samanaikaisesti matalasuhdanteen riskit edelleenkin ovat olemassa erityisesti liittyen globaaleihin tekijöihin ja kehitykseen. Ö, ulkomaanvaluuttamarkkinoilla. Vahva talouden elpyminen, sen täytyy vieläkin näkyä vakuuttavammin ja saada parempaa inflaatiodynamiikkaa aikaan. Niin kuin jo aikaisemmin olen raportoinut, deflaation riskit ovat olennaista osin häipyneet. Kuitenkin toimenpiteet, jotka tukevat pohjainflaatiota, ovat, on lisääntynyt vain viime kuukausina. Kuluttajahintainflaatio, joka oli 1,5 prosenttia elokuussa, sen odotetaan väliaikaisesti laskevan vuoden loppua kohti. Tämä johtuu erityisesti siitä, että energi- miten energi- energiaosuus vaikuttaa. Jälkikäteen odotetaan, että inflaatioasteita alkaa nousta. Päästäisiin 1,5 prosenttiin 2019 EKPn henkilöstöennusteiden mukaisesti. Kaiken kaikkiaan me olemme yhä luottavaisempia sen suhteen, että inflaatio lopulta tulee olemaan sillä linjalla, johon pyrimme inflaation suhteen. Mutta tiedämme senkin, että huomattava määrä rahapoliittisesta kasvun tukemisesta vielä on tarpeen, jotta inflaation nousu todellakin toteutuu käytännössä. Lisäksi me näemme vieläkin jotakin epävarmuustekijöitä, mitä tulee keskivälin inflaationäkymiin. Erityisesti hiljattainen volatiliteetti vaihtokursseissa edustaa epävarmuuslähdettä, joka vaatii seurantaa ajatellen, miten se mahdollisesti vaikuttaa keskivaiheen hintavakausnäkymiin. Tämän takia meidän täytyy olla kärsivällisiä ja sitkeitä toiminnassamme. Äh, jos ylöspäin korjattaisiin äh, mm, yleisinflaatiota, joka on kestävä pohjalta, tämä vaatii sitä, että edelleen voidaan käyttää hyväksi, vähentää talouden äh, liikakapasiteettia. Tämä vaatii kuitenkin erittäin tärkeää osaa rahapoliittiselle kasvun tukemiselle. Kun tämä pidetään mielessä, me tulemme päättämään myöhemmin tänä vuonna siitä, miten uudelleen mittaamme välineitämme, jotta säilytetään rahapolitiikan tuki, jota euroalueen talous vieläkin tarvitsee, jotta voi viedä loppuun siirtymävaiheensa ja siirtyä tasapainoiseen, ka, tasapainoisen kasvun tiellä, jota luonnehtii hintavakausolosuhteet. Nyt muutama sana yrityssektorin osto-ohjelmasta. Rahapoliittisten toimien paketti, jonka olemme ottaneet käyttöön asteittain kesäkuusta 2014 lähtien, on johtanut huomattavaan rahoitusolosuhteiden paranemiseen ja helpottumiseen, mikä on todella selvää tällä hetkellä ja josta on vaikea kiistää todellakin, on se, että rahapolitiikan vauhdittaminen on yhä enemmän johtamassa vahvempaan taloudelliseen aktiviteettiin, korkeampaan tulotasoon ja parempiin työllisyysnäkymiin ihmisille euroalueella. Yksi avaintekijä on ollut meidän kykymme vauhdittaa eh, eh, epätavanomaisia välineitä, jotka voivat edelleen vauhdittaa tuotantosektorin tilannetta. Itse asiassa eh, välittyminen pankkisektorin kautta on tullut tehokkaammaksi, yhä enemmän tehokkaaksi sen jälkeen, kun aloimme hyväksyä näitä luotonanton helpotustoimia. Me viittaan tässä aivan erityisesti laajennettuun omaisuuserien osto-ohjelmaan APP-ohjelmaan, mutta samantyyppinen väite voidaan esittää kohdassa pitkän aikavälin uudelleenrahoitusoperaatioistamme. Valiokuntanne pyynnöstä nyt keskittyy sen yhteen osatekijään APP-ohjelmassa, nimittäin yrityssektorin osto-ohjelmaan yhdessä omaisuusvakuudellisten arvoperin ostamiseen ja katettujen joukkolainojen CSPP edustaa huomattavaa velkarahoituksen helpottamista APP-ohjelmassa, kun suoraan lasketaan markkinapohjaisia rahoituskustannuksena yritykset, jotka eivät ole finanssiyrityksiä, näin voidaan vauhdittaa rahapolitiikkamme välittymistä reaalitalouteen. Äh, CSPP-ohjelmassa eurojärjestelmä kesäkuusta 2016 on ostanut joukkolainoja laajalta äh, saarelta yritykset, jotka eivät ole siis pankkeja ja jotka toimivat euroalueella mukaan lukien suuria samoin kuin pienempiäkin yrityksiä. Tähän mennessä lähes 100 miljardia yrityssektorin joukko on käyttänyt joukkolainoihin ja on ollut yli, noin 200 liikelaskijaa 80 maassa kaikilta sektoreilta ja näin, näitä, joka on siis ostettu. Tämä tieto on saatavissa meidän nettisivullamme ja löydätte siitä tietoa myös julkaisuistamme ja näitä tietoja päivitetään säännöllisesti. Me jatkossakin analysoimme mahdollisuuksia sille, että jaamme vielä enemmän tietoa siinä määrin, että näin voidaan lisätä avoimuutta ilman, että heikennetään rahapolitiikkamme tehokkuutta johtuen yrityssektorin ostelmasta yritykset euroalueella ovat nähneet, että niiden rahoitusolot ovat huomattavasti parantuneet, kun ne liikkeelle laskevat joukkolainojaan. Mutta nämä parannukset rahoitusoloissa, jotka johtuvat CSPP-ohjelmasta, eivät rajoitu vain yrityksiin, joiden joukkolainoja ostetaan, tai yritysjoukkolainamarkkinoihin. Ne näkyvät kaikissa yrityksissä ja myös muilla markkinoiden osa-alueilla. Esimerkiksi mm, tuotan, tuottoerot arvostetuissa yritysjoukkoissa, ei voida ostaa nimittäin Nämä ovat, ovat rahoitusyrityksiä. Ne ovat laskeneet yhtä paljon kuin valintakelpoiset joukkoilut, jotka tulevat muista yrityksistä kuin finanssialan yrityksistä. Lähes 70 peruspistettä 1,25 prosentista 2016 0,57 prosenttiin tällä hetkellä sen jälkeen, kun tämä CSPP-ohjelma e- esiteltiin. Äh, sitten spekulatiivisen, spekulatiivisen luokan joukkolain, joita ei voida valita tähän ohjelmaan, niidenkin, nekin ovat laskeneet 262 peruspisteellä 5,59 prosentista maaliskuussa 2016 2,97 prosenttiin tällä hetkellä omaisuuserien ostot, joilla vauhditetaan taloutta ja inflaatiota. Nämä parannukset rahoitusmarkkinoilla niiden, tä, niiden täytyy välittyä luotonanto-olosuhteisiin reaalitaloudessa. Tässä mielessä me olemme nähneet myönteisiä mm, vaikutuksia luotonanto-olossa pk-yrityksille kun yhä suurempi määrä yrityksiä etsii markkinaperusteista, markkinapohjaista rahoitusta, ajatellen huom- hyvä, pääomamarkkinoiden hyvä tilanne, silloin pankilla on suurempi mahdollisuus antaa pienille yrityksille lainoja, jo, joita enemmän rajoittaa se, missä määrin ne voivat saada käyttää eri rahoituslaitteita hyväksi. Näin ollen pankin ö, lainakorot PK, pienille yrityksille ovat laskeneet noin 50 peruspisteellä sen jälkeen, kun yrityssektorin osto-ohjelmasta ilmoitettiin kun ajatellaan sitten viimeisintä arviotamme siitä, miten yritykset saavat rahoitusta, pienemmät yritykset todellakin ovat raportoineet siitä, että niiden rahoitusolosuhteet ovat parantuneet ja ne saavat helpommin rahoitusta. Se, CSPP on siis rahoittanut omaisuuseräosto-ohjelmamme välittymistä, kun rahoitetaan reaalitaloutta, ja se on myötävaikuttanut siihen, että rahapoliittinen vauhditus näkyy, ja näin eh, saadaan inflaatio tasa, oikealle tasolleen takaisin meidän toimenpiteitemme tukeva vaikutus, mukaan lukien omaisuuserien osto-ohjelmamme elementit rahoitusolosuhteisiin on aivan selvää riippumatta yritysten koosta. Se on myös selvää eri aloilla ja eri euroalueen maissa. Eli olemme näkemässä, että yhteinen rahapolitiikkamme toteutuu sujuvasti. valuutta vaatii yhteistä rahapolitiikkaa, siksi äh, ekp neuvosto tekee päätöksiä, jotta saavutetaan päätavoite, nimittäin ylläpidetään äh, hintavakautta koko euroalueelle. Se määrittelee myös tarpeelliset suuntaviivat äh, täytäntöönpanolle. Samanaikaisesti ohjesääntönsä mukaisesti EKPllä on mahdollisuus saada tukea kansallisilta keskuspankeilta siinä määrin, mikä on tarpeen, jotta voidaan toteuttaa ne operaatiot, jotka ovat osa eurojärjestelmän tehtäviä. Kansallisilla keskuspankeilla toisaalta on velvollisuus toimia EKPn suuntaviivojen ja määräysten mukaisesti. Tämä hajautettu lähestymistapa ottaa huomioon euroalueen rahoituksellisen rakenteen, eli meillä on rahaliitto, joka perustuu erilliseen kansallisiin rahoitusmarkkinoihin. Tällaisessa ympäristössä läheinen kansallisten keskuspankkien yhteistyö niiden pankkien kanssa, jotka toimivat niiden oikeudenkäyttöalueella, tuo hyötyä rahapolitiikalle. Me voimme kerätä esimerkiksi tarkkaa tietoa erilaisilta paikallisilta vastapuolilta, jotka voidaan integroida siihen harmonisoituun ja laajaan tietokantaan, jota mm, Neuvo, EKPn e neuvosto tarvitsee toimiensa määrittelemiseksi. Lisäksi kansalliset eh, keskuspankit tuntevat oikeudenkäyttöalueensa erityispiirteet eh, ja voivat hyvin hallinnoida omaisuuseriä, joita käytetään vakuuksina operaatioissamme. Tämä tekee tämän hajautetun järjestelmän tehokkaammaksi kuin keskitetty järjestelmä tämänhetkisissä olosuhteissa. Eh, kun meillä ei ole selvästi yhtenäisiä pääomamarkkinoita ja arvopaperimarkkinoita. Arvopaperimarkkinat riippuvat hyvin paljon vielä kansallisista erityispiirteissä. Menestyksekkäät pääomamarkkinat mm, poistaisivat eh, rajalinjat oikeudenkäyttöalueiden välillä, mistä olisi myönteisiä vaikutuksia rahapolitiikkaan. Pääsyy eh, rahaliitolle oli edistää integroitumpia pääomamarkkinoille ja hyötyä mm, paremmista rahoitusolosuhteista koko euroalueella. Koska te pyysitte minua kertomaan enemmän hajauttamisesta, niin lopuksi vielä viimeinen ajatus tästä asiasta ja erityisesti talous- ja rahaliiton toiminnasta. Se tosi seikka, että e KPn epätyypilliset toimet ovat olleet hyvin tehokkaita, äh, kun on rahoitettu yrityksiä ja kotitalouksia ympäri euroalueen. Se ei kuitenkaan saisi aiheuttaa sitä, että unohtaisimme sen tilanteen, jonka näimme äh, kriisin huipulla. Äh, toimielimelliset heikkoudet, rakenteelliset puutteet ja liiallinen riskinotto vaikutti siihen, että saatiin aikaan kielteinen kierre valtioiden ja pankkien välillä joissain maissa, joka vaikutti heikentävästi rahapolitiikan toimivuuteen. Ja tämä aiheutti sitten hintavakaudelle uhkaa, joka on kuitenkin päätavoitteemme. Tämän noidankehän murtaminen vaatii suuria ponnisteluja. Nyt suunta on päinvastainen, on myönteisiä heijatusvaikutuksia kaikista maista. Kaikki ovat hyötyneet meidän kasvua tukevista toimistamme koko euroalueella ja tämä on luonut pohjan ähm, kestävälle paluulle inflaatioon, joka on meidän tavoitteiden mukainemme kun tällaista myötäsyklistä äh, sopeutumista on tapahtunut, niin on kuitenkin vielä rakenteellisia äh, ongelmia, jotka estävät taloudellista konvergenssia. Tulevaisuudessa tarvitaan kestävämpää, korkeampaa kongressia ja konfer- konvergenssia ja vahvempaa kestävyyttä, jotta saadaan aikaan paremmin toimiva talous- ja rahaunioni. Ähm, silloin tarvitaan toimia kansallisilta hallituksilta, jotta voidaan äh, vapauttaa talouksiemme tuotantopotentiaali. Lisäksi tarvitaan lisää toimenpiteitä, jotta meidän talous ja rahaliittomme hallinto olisi sopiva tarkoitusperiinsä. Kiitoksia ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos pääjohtajan Draghi tästä erittäin mielenkiintoisesta alustuksesta. Me jäämme odottelemaan lisää toimenpiteitä, joita teidän suuntanne tulee, jotta EMUn, EMUn tasarahaliiton hallintorakenne on tarkoituksenmukainen. Minun mieltäni tyynytti se sinnikkyys ja kärsivällisyyttä osoititte, kun rahapolitiikan kalibroinnista on kyse ja sen mukauttamisesta, ohjaamisesta pääomamarkkinaunionin loppuun saattaminen aiheuttamista koskevan kehyksen loppuun saattaminen ja myöskin heijastevaikutukset, jotka syntyy yrityssektorin osto-ohjelmasta ja uuden rahoittamisen ehdoista, kun on kyse. Nämä asiat askoltavat meitä. Nyt aloitamme kysymys- ja vastauskierroksen. Ensimmäisenä puhuu edustaja Brian Hayes. Draghi, welcome. Puheenjohtaja Draghi, tervetuloa jälleen kerran talous- ja rahasion valiokunnan kuultavaksi myös pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy inflaatiotavoitteeseen, joka on asetettu ja josta on pidetty kiinni jo jonkin aikaa. Toinen kysymys liittyy määrälliseen elvytykseen ja sitä koskeviin rajoituksiin. Tehän sanoitte hiljattain, että EKPn inflaatioennuste oli sellainen, että sitä oli laskettu tuleville kahdelle vuodelle, kun otetaan huomioon dollarin asema. Dollarin arvo on heikentynyt 15 prosenttia suhteessa euroon ja suurin osa ihmisistä on samaa mieltä siitä, että kenties puolitoista vuotta myöhemmin Yhdysvallat saattaa olla pienessä lamassa. Euron aseman vahvistuminen ja Yhdysvaltain talouden hidastuminen, kun nämä otetaan huomioon, onko vielä mahdollista, että 2 prosentin inflaatiotavoite, jonka olette asettaneet, että voi toteutua, kun otetaan huomioon Yhdysvaltain talouden hidas kehitys? mikä näkemyksen tähän tavoitteeseen on? Toinen, 30 prosentin rajoitus silloin, kun on kyse välisestä elvytyksestä. EKP katsoo, että joissakin jäsenvaltiossa asian täytyy kiinnittää huomiota omassa asiassa Irlannissa, Portugalissa ja Saksassa on hyvin lähellä jo 33 prosentin rajoitusta. Ja kysymykseni on seuraava. Kuinka nämä maat ovat sellaisia, että niin ei kohdistu, kohdistu liian suuria vaikutuksia tästä tämän 33 prosentin rajasta, kun otetaan huomioon, mitä EKP ostaa. Ja onko EKP pohtinut sitä mahdollista, että 33 prosentin raja voitaisiin nostaa korkeammalle, mikäli yhdessä valtiossa obligaatioiden myynti kehittyy tietyllä tavalla ja syntyy muita epäsuotuisia olosuhteita. Mikä näkemyksen tähän on? Voitaisiinko rajaa muuttaa? Jotkut maat ovat hyvin lähellä tuota rajaa ja meidän kannalta on tärkeä kysymys. On the first question, uh, yes. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. Kyllä hiukan arvioitiin alaspäin että inflaatio. Nyt siis inflaatioennuste jatkossa on tällainen lievä V, me hiukan alas, hiukan ylös. Tämä johtuu useimmiten öljyn hinnan vaikutuksista ja myös euron arvon hiljattain nouseminen on tähän vaikuttanut. Kun sitten kysytään, missä määrin euron arvon nousu on tässä tullut merkityksellä, niin sanoisin, että vaihtokurssi ei ole mikään meidän politiikkamme tavoite. Lisäisin myös, että tämä on tärkeää hintavakaudelle ja kasvulle. Ei ole helppo ymmärtää, missä määrin tämä välittää pettyminen johtuu EU-vaihtokurssin noususta ja miten se sitten näkyy arvioidussa inflaatioprosentissa. On ainakin kolme tekijää, jotka ovat vaikuttaneet tässä asiassa. Ensinnäkin se, että kiistatta talouden tilanne euroalueella on parantunut. Näitä kutsumme kotin sisäisiksi tekijöiksi, jotka vaativat, edellyttävät tavallaan vaihtokurssin nousemista, jos muu maailma ei edisty sama, sama tahti. mutta tähän liittyy kaksi muutakin tekijää. Ensinnäkin odote erilaisista rahapolitiikoista tulevina kuukausina eri oikeudenkäyttöalueilla. Ja kolmas tekijä liittyy siihen, että kokonaisuudessaan ähm, luottamusilmapiiri on parantunut ajatellen muuta maailmaa ja miten suhtautuu euroalueeseen. Tämä johtuu osittain poliittisista syistä, joita olemme nähneet viimeisen kuuden seitsemän kuukauden aikana. Ja niin kuin nytkin nähtiin, niin vaihtokurssihan heijastelee kyllä jossakin määrin poliittista kehitystä, evoluutiota euroalueella. Näin ollen voimme nähdä, että luottamus on parantunut euroalueella. On siis va- aika vaikea tehdä eroa näiden kolmen tekijän välillä mutta selvästikin osa näistä on kyllä vaikuttanut inflaation kehitykseen niinkin paljon, että EKP-neuvosto e- e totesi, että ne, he aikovat valvoa tätä kehitystä ja neuvoston jäsenet ovat ilmaisseet huolta tästä kehityksestä. Mitä tulee siinä onko tämä mahdollista? Kyllä, vieläkin olemme luottavaisia sen suhteen, että erittäin kasvua tukeva rahapolitiikkamme vaikuttaa siihen, että saavutamme tavoitteemme ja inflaation kehitys tulee kyllä lähenemään äh, tavoitetta ja tulee tavallaan äh, kannattamaan itsensä, mutta meidän pitää olla tässä kärsivällisessä, siihen menee aikaa. Ja meidän pitää olla myös sitkeitä toiminnassamme, rahapolitiikassamme. Sitten toinen kysymyksenne. Kyllä, me kyllä laskemme kaikki ne joukolla, joita meidän salkussamme on näistä jäsenvaltioista, jotka te mainitsitte, ne, ne, mukana tämä 33 prosentin raja, niin neuvosto ei ole keskittynyt, käsitellyt sitä, että muutettaisiin tätä kynnysarvoa, 33 prosentin raja-arvoa. Kiitos. Kiitos, Kiitos puheenjohtaja, pääjohtaja. Te mainitsitte kysymyksen, joka valiokunnassa oli esitetty, eli tämän politiikan ajoittamisen. Komissio julkaisi viime viikolla erittäin merkittävän ehdotuksen, jolla uudistetaan siis sillä tapaa, jolla mikrotason vakavaraisuusvarvonta toteutuisi ja kuinka SRB toimii tässä. Haluaisin kuulla teidän kokemuksenne perusteella, miten tähän suhtaudutte. Olen varma, että olette seuranneet läheisesti eri, erillisvirastojen toimintaa. Mikä teidän suosituksenne on? Mitä te odotatte näiltä virastoilta? Miten nämä virastot voisivat paremmin tehdä työnsä? Otetaan huomenna SRB. Tietenkin EKPn e pääjohtaja voi ottaa kantaa siihen, mitä SRB tekee. Parlamentissa lähetettiin, parlamentista lähetettiin teille kirje, jossa peräänkuulutettiin lisää avoimuutta yrityssektorin omaisuuserien osto-ohjelmaan. Haluaisin kuulla teidän suustanne vahvistuksen ajatukselle, että avoimuutta tulee lisää, jotta omaisuuserien osto-ohjelmakin saadaan hoidettaa mukaisesti. Haluaisin tukea sitä tehokkuutta, jota tämä ohjelma on osoittanut ja myöskin kun tarkastellaan rahapolitiikan vaikutuksia, rahapolitiikan välittymistä. Tässä suhteessa olen tyytyväinen teidän toimintaanne. Kenties voisimme tehdä enemmän avoimuuden lisäämiseksi. Kenties voisitte sanoa tästä hieman enemmän. We certainly welcome the review of the European system of financial eurooppalainen äh, rahoitusvalvontajärjestelmä, joka sisältää äh, muutoksia eurooppalaisiin valvontaviranomaisiin ja yhteisen kriisinratkaisun neuvostoon SRB. -hän. Ja tämä äh, luominen oli tärkeä askel, jotta saadaan oikean oikea puitteet, jotta kokonaisjärjestelmästä tulee vahvempi. Ja me rahapoliittisina toimijoina hyödymme tästä, koska voimme rahapolitiikkaa toteuttaa elvyttävästi pidemmän kuin mikäli pankkijärjestelmä olisi ollut vähemmän kestävä kuin mitä se on. Joten me kyllä tuemme valvontaviranomaisten hallinta rakennetta ja tätä uudelleen arviointia. Mitä yhteisen kriisiratkaisuneuvostoon tulee, niin emme odota tältä arvioinnilta suuria muutoksia ja mm, meidän tehtävämme ja minun tehtäväni puheenjohtajana on se, että että tämä SRB olisi todella hyödyllinen, joten olemme avoimia kaikille ehdotuksille siitä, miten voisimme työmme hoitaa paremmin kuin mitä olemme tähän mennessä tehneet kommentteja ohi mikrofonin. Niin, me tulemme ohjausryhmän ja neuvoston kanssa tästä keskustelemaan, mutta eräs asia, josta olemme keskustelleet, että ohjausryhmälle annetaan äh, merkittävämpi rooli. Meidän pitää pitää mielessä, että SRB luotiin ei päätöksentekoelimeksi, vaan neuvoa antavaksi elimeksi, joka äh, antaa varoituksia ja lausuntoja, ja meidän on jatkettava äh, tätä linjaa. Tämä on SRBn ja muiden valvontaviranomaisten pääero. Äh, toinen asia, jota SRB voi työstää, ja tämä on minun näkemykseni, on, että se olisi eräänlainen pöytä, jossa valvontaviranomaisten puheenjohtajat, mutta myös ohjausryhmän muut jäsenet voivat istua yhteen ja käydä mielipiteenvaihtoa siitä, miten asioiden hoitoa voitaisiin parantaa. Ja SRB voisi toimia näin ja tämän tyyppisiä ehdotuksia on tehty tehty, että vahvistettaisiin SRBn koordinointitehtävää tai enemmän kuin koordinointia, koska koordinointikin sisältää päätöksentekoa, enemmänkin paikka, jossa eri viranomaisten puheenjohtajat, pääjohtajat voivat käydä mielipiteenvaihtoa. Sitten meidän täytyy myös edistyä pankkiunionin loppuun saattamisessa, pääomamarkkinoiden tiekartassa. Kaikki nämä tulevat olemaan keskustelun aiheena SRBssä. Sitten avoimuudesta. Kuten jo sanoin, me olemme mielestäni avoimia ja olemme parantaneet avoimuutta kesäkuusta tähän päivään asti ja nyt emme me vastusta tiedon julkistamista siihen pisteeseen asti, jolloin julkistamisesta tulee haitallista rahapolitiikkamme täytäntöönpanoa silmällä pitäen. Siihen pisteeseen asti, eh, jolloin emme halua, että markkinat kääntyvät meitä vastaan. Ja tämä on ikään kuin se raja. 200 eri yritystä, yli tuhat äh, arvopaperia, eli äh, koko tuo ajatus, että etusijalla asetettu yksi yritys tai yksi äh, tietty arvopaperityyppi, niin ei ole perusteltua. Julkistaminen, yksittäisten omistus, omistusten julkistaminen rajoittaisi osto-ohjelman tehokkuutta mutta äh, lateralitieto voisi mahdollistaa sen, että äh, markkinoiden osallistujat voisivat äh, hyödyntää tätä tietoa. Voimme varmasti parantaa tätä. Meidän on kuitenkin muistettava ne rajat. Haluamme varmistaa, että rahapoliittiset toimemme ovat tehokkaita. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sander Luones. Draghi, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Draghi. Kohta aloitamme keskustella EKPn vuosikertomuksesta parlamentissa tänä vuonna. Olen tässä esittelijänä. Haluaisin esittää teille muutamia kysymyksiä ja tarttua tilaisuuteen ja kysyä näkemyksiänne joistakin kysymyksistä, joita kiertää, erityisesti avoimuudesta. Ensinnäkin on sellainen ehdotus, joka kiertää, että estettäisiin eturistiriitatilanteita. Todetaan, että EKP pitäisi julkaista neuvostonsa jäsenten rahoituksen taloudellisesta tilanteesta ilmoitus ja myös eettinen komitea, sitä ei enää johdakaan entinen EKPn puheenjohtaja. Halusin teiltä näkemyksen näistä kahdesta asiasta. Kiitoksia. Me tulemme käsittelemään näitä molempia asioita. En usko, että periaatteessa mikään vastustaa kumpaakaan ehdotusta. Molemmista olemme keskustelleet neuvostossa. Kiitos. The answer I expected, so I... Vastaus, jota odotin. Odotinkin, että minulla on toinenkin kysymys teille Kiinasta. Me olemme lukeneet Tämän vuosikertomus todetaan, että jonkin verran huolta tunnetaan Kiinasta huomattavaa velkarahoitusta investoinnissa ja on liikakapasiteettia ja kannattamattomia yrityksiä. Mehän puhumme paljonkin Kiinan tilanteesta näinä päivinä. Miten te näette talouden tilanteen siellä? Miten tämä talouden nopea hidastuminen vaikuttaisi Euroopan talouksiimme? Onko vaara jostakin kriisistä, globaalista kriisistä? Ja jos on, niin miten todennäköisenä pidätte tätä skenaariota? Kiitos. Yes, we, we have... Niin, kyllä olemme nähneet EBRSn raportin ja myöskin tiedot, jotka liittyvät Kiinaan. Tästä täytyy pitää mielessä kaksi ulottuvuutta. Maailman talouden vakaus ja toinen vaikutus eurovyöhykkeen talouteen, joka tällä on. Olemme vakuuttuneita että luottavaisia sen suhteen, että Kiinan rahapoliittiset viranomaiset pystyvät riittävän hyvin selviytymään tehtävästään ja ovat alkaneet jo reagoida kaikilla rintamilla. ERBS on äh, analysoinut tätä Kiinan tilannetta ja liittyykö tähän sen vaara. Ja meillä oli samantyyppinen tilanne 2015 vuoden alkupuolella, jolloin pelättiin että Kiinan talous merkittävällä tavalla heikkenisi. Olosuhteet ovat nyt kuitenkin merkittävällä tavalla muuttuneet tuosta ajasta. Tuolloin tämänkin vuoksi me rahapoliittista ohjelmaamme rukkasi muuten uskoon Kiinan tilanteen vuoksi. Talouden elpyminen ja sen jatkuminen on lähinnä kotimaisen kysynnän vetämää ja myöskin tärkeä kyllä kotimaisten investointien vetämää. Matalat, matalat korot merkittävät vaikuttavat myöskin kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on kasvamassa sen vuoksi, että enemmän ihmisiä on käytössä. Muutokset ulkoisissa olosuhteissa ja hidastaminen eivät tule olemaan sellaisen instrumentin myönteistä vaikutusta. niillä on samantyyppisiä kielteisiä vaikutuksia kuin parin sen vuotta sitten. You have confidence in the, in the Chinese monetary institutions. Do you... Siis rahalaitokseen Kiinassa luotatteko myös siihen, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu. Harjoitetaan vähän geopolitiikkaa, olemme puhuneet paljon näistä besuukka asioista rahapolitiikasta. Nyt puhutaan sitten tästä, tästä rakettimiehestä, miten tämä vaikuttaa EKP. No, but when, when I, uh, when, when, uh, when, Niin kun me totesimme kokouksemme loppupäätelmissä, että ulkoinen kysyntä vielä saa tukea euroalueen taloudesta, mutta on riskejä kasvun laskemisesta. Tähän tarkoitamme että sitä, että yleensä ne ovat geopoliittisia riskejä, jotka voisivat vähentää kasvua. Thank you. Uh, Cora. Kiitoksia. Cora van Nieuwenhuizen. Chair, uh, welcome back. Uh, Kiitos uh, puheenjohtaja, tervetuloa takaisin, herra Draghi. Minäkin halusin esittää teille kaksi kysymystä mm, äh, tavanomaisen rahapolitiikan ulkopuolelta. Ensimmäinen liittyy äh, äh, virtuaalivaluuttoihin. Tämä on hyvin ähm, ristiriintainen. Kiina aikoo nyt kieltää eh, bitcoinin julkistamisen ja eh, sen kanssa vaihdolla, vai, va, kaupankäynnin. Meksiko ää, eh, ottaa lakia käyttöön säädelläkseen fintech-yrityksiä ja virtuaalivaluutta. Ja Vito Consenso sanoi, että virtuaalivaluutat ovat keinotteluväline ja hän vertasi tätä Alankovainen tulppaani maniaan. Mitä aiotte tehdä näiden virtuaalivaluuttojen suhteen? Tarvitaanko oikeudellisia sääntelypuitteita? Oletteko enemmän Kiinan puolella, että pitäisi kieltää virtuaalivaluutat, tai Japanin kannalla, joka haluaa säännellä virtuaalivaluuttoja? Toinen kysymys liittyy näihin suuntaviivaihin, joita EKP julkaisi viime viikolla fintech-luottolaitoksista. Näiden suuntaviivojen mukaan fintech-luottolaitosten täytyy vastata niillä on suuremmat pääomavaatimukset kuin tavallisilla luottolaitoksilla, rahoituslaitoksilla. Eikö EKP tällaisella suuntaviivoilla aseta Euroopan fintech-yrityksiä äh, epäreiluun asemaan suhteessa muuhun maailmaan ja miten tämä äh, sopii siihen, että samat palvelut, samat riskit, samat säännöt äh, periaate on voimassa. Eikö tällaisilla suuntaviivoilla suojella vanhaa pankkisektoria? Kiitoksia. Mitä tähän ensimmäiseen kysymykseen tulee? Meidän pitäisi pohtia, mitkä ovat ne aineelliset riskit, jotka kohdistuvat talouteen, materiaaliriskit. Tähän liittyy kolme kanavaa. Ensinnäkin kolme sekaa koko, käyttäjien hyväksyminen ja kolmanneksi, kolmas tekijä on virtuaalivaluutan vaikutus talouteen. Kaikki kolme kanavaa kertoivat meille, että nyt on liian ennenaikaista pohtia tätä puolta tämän tyyppisistä maksuista, kun on kyse tulevaisuudessa. Meidän täytyy pohtia tätä asiaa syvällisemmin. Kysytte, mitä EKP on päättänyt asiasta. Emme ole käyneet tätä keskustelua eikä meidän tehtävimme edes kuulu estää mitään tämän tyyppistä tai säännellä tämän tyyppistä asiaa. Keskustelua ei ole käyty EKPn puolella, eikä mitään instituutioista kantaa meillä tähän ole. Näkemykset ovat hieman eriäviä, ja te mainitsitte yhden näkemyksen yleisemmin ottaen, ja tämä pätee myöskin teidän toiseen kysymyksenne tavallaan. Suurin huolemme tällä hetkellä, kun otetaan huomioon tällaiset innovaatiot kaikilla rahoitussektoreilla, kyse ei ole siis pelkästään virtuaalivaluutoista, vaan muutenkin. Ongelma on se, että nämä ovat alttiimpia kyberriskeille, verkkohyökkäyksille. Tähän me keskitämme työmme. Tämä tavallaan pätee myöskin muihin innovaatioihin tavalla tai toisella. Te kysytte, miksi fintech-alan pääoman vaatimukset ovat korkeammat kuin muiden samantyyppisten rahoituslaitosten vaatimukset. Olen tästä täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Samat säännöt, samat palvelut ja samat vaatimukset olettaen, että riskit ovat samat. EKPn suuntaviivoissa todetaan, että tietyissä olosuhteissa riskit eivät ole saamat, tietyissä olosuhteissa siis. Meidän täytyy pohtia tätä asiaa läheisemmin vielä. Kiitos. Thank you. Matt Carthy. Kiitoksia, Matt Carthy. Thank you, Chair, and welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, herran Draghi. Minäkin haluan eh, osoittaa iloni siitä, että hirrattain vierailitte Iranissa neljäs kerta, kun kaudellanne sitten esitettiin jotakin kommentteja, joista raportoitiin mediassa. Nämä liittyvät äh, oma, äh, asuntomarkkinakupliin ja EKP ei ollut huomannut minkäänlaisia kuplan merkkejä euroalueella kokonaisuudessaan, koska tarpeeksi kasvua luotannossa ei ollut ollut. Niin nyt mietinkin, onkohan EKP näkemystä siitä, onko merkkejä kiinteistökuuplista yksittäisissä maissa, erityisesti Irlannissa. Luonnollisestikin ehkä tiedättekin, että on, on puuttuu erityisesti sosiaalista asuntotarjontaa ja tämä on johtanut asuntohintojen nousuun jopa 10-12 prosentin nousu OECDn mukaan tänä vuonna on myös huomattavaa kasvua luotonannossa. Tämä antaa ymmärtää, että on mahdollinen puhupla kehittymässä. Mietin vain tässä sitä, onko EKP pannut merkille nämä merkit ja minkälaiset toimet olisivat teidän mielestänne, mielestänne tarpeen, että vältetään tällainen kiinteistökupla uudestaan. Jos on aikaa vielä, niin esittäisin kysymyksen, joka liittyy yrityssektorin nosto-ohjelmaan aivan erityisesti mitä tulee pk-yrityksiin, ja panin merkille, että te usein olette perustelleet tämän ohjelmaan niin, että kun ostetaan suurten yritysten joukkolainoja, EKP luo tilaa pankkien taseeseen, näin ne voivat sitten taas lainoittaa pk-yrityksiä helpommin. Mietin vaan kuitenkin, on, voitte kuitenkin määritellä, kvantifioida, onko näin ja mitä tietoja teillä on, jotta voisitte todistaa, että rahat, joita injektoidaan CSPP-ohjelmaan, todellakin saavuttaa reaalitalouden ja vai annetaanko vain e, e, suosituimuuskohtelua joillekin suuremmista yrityksistä? Thank you. Kiitoksia. Mitä tulee siihen, että mahdollisia kiinteistökuplia olisi kehittymässä, haluaisin sanoa, että meidän täytyy tehdä ero paikallisten ilmiöiden ja systeemisten ilmiöiden mukaan, siis yle, yleisluontoisten ilmiöiden välillä. Me todellakin näemme joissakin maissa joissakin kaupungeissa, että asuntojen hinnat ovat nousseet. Ja ne nou, ovat, nousevat usein tasoilta, jotka olivat hyvin alihinnoitettuja aikaisemmin. Joskus mennään kunnon tasolta ylöspäin, joskus hinnat vain nousevat. Mitä kuitenkin voimme nähdä, että kyseessä on ilmiö, joka rajoittuu tiettyihin kaupunkeihin ja tiettyihin maihin. Siitä ei ole tullut systeemistä järjestelmän, kannat, järjestelmän kannatta, kannalta merkittävää ilmiötä. Mutta ennen kuin puhutaan mistään kuupista, pitäisi miettiä, liittyykö tähän asuntojen hinnan nousuun yhtä lailla luoton luotonannon lisääntyminen, siis velkaantuminen. Kasvaako sekin? Sehän oli yksi piirteistä eh, tilanteessa ennen kriisiä. Se ei liittynyt vain kiinteistöön, arvoon. Mutta tällaista emme nyt voi nähdä. Itse asiassa voimme nähdä, että luot Muuttovirtaus on vieläkin maltillista, vaikkakin ovat elpymässä, ovat jatkuvastikin elpyneet jo usean vuoden ajan, siis vielä mm, lainanto, mutta luvut ovat kuitenkin vielä kaukana siitä, mitä ennen kriisiä oli tilanne. Ja samanaikaisesti reaalitalous voi saada rahoituksen, jota tarvitsee kasvaakseen. Joten emme ole huomanneet minkäänlaista systeemistä kuplan muodostusta. Sitten äh, Usein syy asuntojen hinnan nousulle on sellainen, minkä itse asiassa mainitsettekin, nimittäin tarjonnan vähäisyys erityisesti tapauksessa, jonka mainitsin, mitä tulee sosiaalisen asuntarjontaan. Mutta tässä tapauksessa, jos nämä asunton, asuntohinnan nousu tulisi huolestuttavaksi, niin mitä me silloin tekisimme? Muuttaisimmeko me rahapolitiikkaa? Vastaus on selvästi ei koska ei tämä ole järjestelmän kannalta merkittävää nousua. Siis paikallisesti voidaan käyttää makrovakauden kannalta hyviä välineitä. Ja näitä välineitä on käytössä vuodesta 2015 eteenpäin ja sitten mitä tarkistettiin niiden toimimista vuonna 2016 sitten muissakin maissa on otettu käyttöön samantyyppisiä, ei välttämättä samoja, mutta samantyyppisiä makrotason vakauden välineitä esimerkiksi Alankomaissa, sitten Ranska pohtii samantyyppistä, joten muissakin maissa tällaista toimintaa on. Näin meidän pitäisikin reagoida tällaisiin paikallisiin arvonnousuihin. Jos me tarkastelemme erilaisia omaisuuseriä ja mietimme, onko arvo liian korkealla tasolla, niin voimme ehkä todeta, että joskus näin on. Mutta pitkälti asuntomarkkinat eivät ole nyt liian kuumat, mutta we see that. Incidentally, the... Tietyillä asuntomarkkinoilla kyllä. As, esimerkiksi uh, uh, hiljattain tuli tällainen varoitus kahdeksasta EU-maasta koskien juuri tätä seikkaa siitä, että liikaa talojen ja tällaisten huoma- tärkeiden liikehuoneistojen hinnat ovat nousseet. Siis myös liikehuoneistojen hinnat, hinnoista on ollut siis se. Me olemme montakin kertaa pohtineet ja tavallaan kysyneet itseltämme tämän yrityssektorin ohjelman alusta lähtien, parantaisiko tätä, tämä luotonanto-oloja PK-yrityksillekin? Siinä kun se parantaa olosuhteita suurille yrityksille, jotka voivat myös laskea itse liikkeellä joukkolainoja. Ja se, mikä nyt on käytössä, tai mitä on tapahtunut, on, että huomattavasti tai dramaattisesti tilanne on parantunut ei vain suurissa yrityksissä, vaan myös pk-yrityksissä kiintoisaa on, että myös yritykset, jotka laskevat liikkeelle joukkolainoja, mutta joukkolainat eivät ole kuitenkaan valintakelpoisia tähän meidän yrityssektorin osto-ohjelmaamme. Siis nekin yritykset, joiden joukkolainoja me emme osta, niin niidenkin äh, tuotto e, on joukkolainoista on kasvanut huomattavasti, mutta sitten on sellaisiakin yrityksiä, jotka perinteisesti saa, käyttävät pankkilainaa eikä pääomamarkkinoita hyväkseen. Nekin ovat saaneet enemmän tänne tilaa pankkien taseisiin ja näin niiden tilanne on parantunut. Voimme tätäkin kvantifioida, mutta paras mittari tälle ohjelmalle, niin kuin muillekin toimenpiteille, joita käytössämme on, liittyy pankin lainakorkoihin. Ja kun ajatellaan PK-korkoja, ne ovat huomattavasti laskeneet kaikkialla euroalueella riippumatta siitä, ostammeko me enemmän yritysten joukkolainoja yhden maan yrityksiltä, mutta yleisesti vaan yleistäen tämän. Itse asiassa tilanne on parantunut, korot, korot ovat laskeneet Italiassa, Espanjassa ja muissa peri, niin sanotuissa periferimaissa. En nyt väitä, että tämä johtuu vain tästä yrityssektorin osto-ohjelmasta. Sitä on vaikea tavallaan tarkasti määritellä, mitkä eri tekijät rahapolitiikasta me ovat tähän vaikuttaneet. Thank you, uh, Molly Scott Cato. Kiitoksia Molly Scott Cato. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Edellisissä äh, rahapoliittisissa vuoropuheluissa olen nostanut etsiin kysymyksen huonoista omaisuuserästä ja olemme pyytäneet teitä uudelleen arvioimaan lähestymistapanne äh, ähm, riskeihin ja ottaa huomioon äh, ilmastoriskit. Olemme lähettäneet teille kirjallisen kysymyksen EKP EKPn, toimie, EKPn roolista toimielimenä, jota il, Pariisin ilmastosopimus sitoo ja miten aiotte torjua ilmastonmuutosta tästä. Toinen artikla määrittelee tämän. E, pitää pitää esimerkiksi lämpötilan nousu huomattavasti alle kahden asteen e, verrattuna esiteolliseen aikaan ja että rahoitusvirtojen täytyy myöskin ottaa huomioon tämä. Eli aiotteko jatkossakin ostaa omaisuuseroa eriä yrityksiltä, jotka käyvät kauppaa fossiilisilla polttoaineilla mm, tai hyödyntävät niitä ja mm, aiotteko jat- kun jatkossa ostaa yritysten omaisuuseriä. Voitteko vakuuttaa meille, että te osta omaisuuseriä yrityksistä, jotka, jotka tekevät liiketoimintaa fossiilisilla polttoaineilla? Voitaisiinko painopistettä siirtää enemmän kohti vihreitä infrastruktuuria? Te varmaan sanotte vastauksessanne, että nämä ovat poliittisia päätöksiä. Olen osittain samaa mieltä. Taloustieteilijä voisi sanoa, että tämä on taloudellista vääristymistä, kun te teette päätöksiä siitä, mitä yritysten omaisuuseriä te osaatte mutta kyllä tämä on poliittinen päätös EKPltä, kun se päättää, että mihin suuntaan likviditeetti virtaa ja haluaisin varmistaa, että on riittävästi poliittista valvontaa EKPn päätöksien suhteen ja se keskustelu, jota me täällä käymme, joka koskee valvontaa, onko se riittävää vai pitäisikö enemmän poliittista vastuuta EKPn tekemien päätösten takana. Kiitoksia. Kiitos. Eipä unohdeta, että meillä on mandaatti ja se on hinta, vakaus ja siihen liittyy rahapolitiikkaa sen, tämän tavoitteen saavuttamiseen. Mutta Tämän lisäksi EKP tukee yleistä talouspolitiikkaa ja unionin tavoitteita ja sopimuksen kolme artikla mainitsee Euroopan kestävän kehityksen ja ympäristön suojan korkean tason, joten EKP tunnistaa ilmastonmuutoksen tuoman haasteen ja sen, että on tärkeää Äh, ryhtyä toimiin sen torjumiseksi. Joten tuemme tätä työtä eri äh, eurooppalaisissa kansainvälisissä foorumeissa, joiden tarkoituksena on edistää vihreää rahoitusalaa ja katsotaan, että voidaanko tämä integroida riskinhallintakäytänteisiin ja olemassa oleviin puitteistoihin. Samalla on selvää, että kaikenlaiset muutokset sääntelypuitteistoon ähm, ottamaan huomioon ilmastonmuutos ovat valvontanäkökulmasta perusteltuja eivätkä vie pohjaa pää tavoitteelta. Tämä on poliittisempi puoli. Minä ymmärrän kyllä, mitä sanoitte mandaatista. Kysyisin, että onko tämä mandaatti riittävä silloin, kun päätöksiä tehdään pankkeissa, silloin kun on omaisuus- ja ostoimista ja muun tyyppisistä päällisistä elvytyksistä. Tämä vaikuttaa siihen, mitä kansalliset hallitukset pystyvät tekemään ja myöskin maksuvalmiudesta, tämä maksuvalmiuteen eri puolilla mannerta. Kysyisinkin, että poliitikot, jotka istuvat täällä muun muassa, onko heillä riittävästi vaikutusvaltaa näihin päätöksiin, joita te teette? What, what mitä me olemme tehneet silloin, kun pohdimme kriteereitä omaisuusjärjestelmän ostoimen osalta? Haluaisin varmistaa, että pystymme ostamaan juuri sen tyyppisiä obligaatioita, joihin te viittasitte, ja joita nyt ostamme. Me, kuten sanoin, tukeudumme perussopimuksen artiklaan, joka aivan täsmäisesti mainitsee kestävyyden ja laadun, ympäristön laadun ja kestävyyden. Mutta ei pidä unohtaa sitä, että periaatteessa Olemme täysin samaa mieltä teidän kanssanne, mutta meidän tärkeimpänä tehtävänä on toteuttaa mandaattiamme, eli hintavakautta. Juuri tätä varten rahapolitiikan täytyy olla suunniteltua, mikäli on poliittisia päätöksiä kyseessä. Poliittisten päätösten tekeminen ei kuulu meidän toimivaltamme piiriin. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän mm, Mario ja hänen antamastaan ajasta valiokunnallemme. Suora kysymys tästä taperingista. elvytävän rahapolitiikan vähentämistä, joka on otet, aiotaan ottaa käytön tämän vuoden loppuun mennessä. Halusin kysyä, miten voitte taata, että nämä reuna-alueiden maiden tilanteet eivät tulisi äh, kestämättömäksi näiden maiden budjeteille niin, että otetaan sitten käyttöön äh, toimenpiteitä, jotta voitaisiin puuttua tähän äh, korkoeroon. Sitten Saksan vaalit. Uskotteko, että Saksan vaalit voivat jollain lailla vaikuttaa siihen, että nopeammin siirrytään pois osto-ohjelmasta? Thank you. Uh, I mean just on... Kiitoksia. Tähän toiseen kysymykseen en oikeastaan voi vastata, koska vastaus olisi elinaikainen, eikä meidän tehtävä edes kuulu kommentoida poliittisia vaaleja, kuten Saksan varrella. Niin, voin oikein kommentoida vaaleja eri maissa. Ja sitten tämä ensimmäinen kysymys. Ähm, Ensinnäkin EKP-neuvosto eh, ei ole vielä tehnyt mitään päätöstä. Me sanoimme, että me aiomme keskustella eh, rahapolitiikkamme eh, tilanteesta tulevaisuudessa syksyllä ja todennäköisesti, minä sanoin todennäköisesti, suurin osa näistä päätöksistä tehdään seuraavassa kokouksessa lokakuussa. Joten minä sanoisin, että jotkut kysymykset ovat ennenaikaisia. Ennenaikaista kysyä, että millaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan arvopaperien korkoihin reuna-alueen maissa, mutta EKP-mandaatti on hintavakaus koko euroalueella ja erityisesti se, konver- lähestyykö inflaatio kestävällä tavalla meidän tavoitettamme, joka on lähellä kahta prosenttia. Mm, meidän tarkoituksemme on siis saada aikaan inflaatiotaso, joka on lähellä kahta prosenttia, mutta sen alle. Ja tämän lähentymisen pitäisi olla kestävää ja se pitäisi ylläpitää itse itseään ilman meidän rahapoliittista tukeamme. Eli reuna alueiden, maiden korkojen puolustaminen ei ole meidän päätavoitteemme. Hintavakaus on meidän päätavoitteemme ja tämän inflaatiotason saavuttaminen, joka on meidän tavoitteemme mukaista. Ja sitten kun inflaatio ei oikein kunnolla kasva, niin eikö olisi järkevää keventää näitä omaisuuserien osto-ohjelmaa, tai eikö pitäisi ehkä harkita, että tätä omaisuuserien osto-ohjelmaa jatkettaisiin vuodelle 2018 pidemmänkin aikaa? Te kysytte minulta nyt, mitä sitten seuraavassa EKP-neuvoston kokouksessa päätämme. Nyt on vähän liian varhaista kysyä tätä. Antakaa meidän kokoontua ja sitten voimme seuraavassa Ekonin kokouksessa keskustella tästä. Kiitoksia. Bernard Bernard Monon seuraavana. Monsieur le Président, bonjour. <clears throat> Selon les traités, euh, l'euro a vocation... Sääntöjen mukaisesti EKO eh, perustaa koko euroalueen maata kaikilla. Mailla on teoreettisesti oikeus liittyä euroalueeseen tällä hetkellä. Ne, jotka ovat euron ulkopuolella, ovat poikkeuksia, paitsi Tanska Moskovitsin kommentit tästä asiasta ja Juncker puhui myös selvästi, kun puhui unionin tilasta pari viikkoa sitten. Poliittinen tavoite komissiossa on todellakin nopeuttaa euroalueeseen liittymistä e- kaikissa jäsenvaltioissa huolimatta että tulisi käyttöön tällainen euroalueen liittymisväline, että antaisi teknistä apua ennen jäsenyyttä, jos taloudellistakin apua tuntuu, että tässäkin mennään vähän vauhdilla eteenpäin, joka on niin tyypillistä EUlle. Eh, makrotaloudelliset erot ovat todellisia. Optimaalinen raha alue ei ole mahdollista kuin, jos makrotalouden perustekijät ovat täysin samoilla linjoilla. Eh, lähentyminen oli epätäydellistä jo euron alussa. Tämä kyllä osoittaa näitä makrotalouden epätasapainotekijöitä, jotka vain lisääntyvät euroalueella. Erityisesti äärimmäinen vaihtotase ylijäämä Saksassa. Sitten pari kysymystä lopuksi. Jos liian varhaisessa vaiheessa nämä seitsemän maata liittyisi, ja näin kuitenkin kiinnitään pysyvästi vaihtokurssi Saksaan ja aiheuttaisi yhä suurempaa e- e- eri, erilaisuutta euroalueeseen. Ja tämä on lisäriski voisi syntyä uude, uusia ja uusia talouskriisejä. EKP, ottaako se huomioon tällaisen kysymyskomission poliittisen vaihtoehdon, pakotettaisiin euroalueeseen liittymään? kun ajatellaan makrotalouden lähentymistä, senhän pitäisi olla ainoa prioriteettiasia tässä. Jos laajentumista pidetään ykkösasiana, oletteko te sitä mieltä, että mitä tulee aikatauluun, niin se pitäisi määritellä vaiheittain valtioille, missä, milloin ne liittyvät euroalueeseen. Sitten lopuksi jotkut niistä, kuten Puola, Tsekki, Unkari, Ruotsi, tuntuvat kovin tyytyväisiltä, että voivat pitää kiinni kansallisesta vaihtokurssista, oletteko te siis niin sitä, että nämä maat pitäisi pakottaa tiukemmin liittymään euroon? Kiitoksia. Well, no of course not. No ei tietenkään. Kuten te sanoitte, kaikki jäsenvaltiot, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat ainoat poikkeukset niiden odotetaan liittyvän euroon, kun ne täyttävät tarpeelliset oikeudelliset ja taloudelliset vaatimukset. Mutta kansallisten hallitusten on myös saatava aikaan poliittinen tahto äh, liittyä äh, rahaliittoon. Äh, euron käyttöönotto, siitä päättää unionin neuvosto se arvioi, tarkastelee komission ja EKPn arviota, joka liittyy taloudellisten ja oikeudellisten vaatimusten täyttämiseen. Ja tämä arvio perustuu ainoastaan ja pelkästään konvergenssikriteereihin, jotka löytävät selvästi äh, SEUT-sopimuksen 140 artiklasta. Euroopan keskuspankki antoi viimeisimmän arvionsa tästä tilanteesta kesäkuussa 2016 ja sen mukaan yksikään näistä maista ei täyttänyt kaikkia sopimuksen määrittelemiä kriteerejä. Ja siksi neuvosto ei tehnyt mitään päätöstä, jonka mukaan joku jäsenvaltio olisi voinut liittyä euroon, kuten sopimuksessa määriteltiin. Joten keskuspankki tulee jälleen tarkastelemaan konvergenssikriteerejä täyttämistä sopimuksen mukaisesti ja tämä perustuu sopimuksen kriteereihin ja se tulee raportoimaan ähm, tästä neuvostolle ja seuraava kerta on ensi vuonna. Kiitoksia. Kiitos. Herra Juncker ei koskaan puhunut pakottamisesta. Hän puhui siitä, että voitaisiin tukea, jos on poliittista tahtoa. Niin. Edustaja Langen nyt, koska... Äh, niin, edustaja Luke, koska hänen täytyy sitten lähteä. Hänellä on puheenvuoro. Kiitoksia, herra Langen. Herra Draghi, minä puhun saksaa. Herra Draghi, Saksan perustuslakituomioistuin on lähettänyt kysymysluettelun EU-tuomioistuimelle, keskuspankin CSPPstä, jossa on kysymys, että onko tämä osto-ohjelma. Sen takia 119 ja 127 artiklan mukainen SEUT-sopimuksessa ja 17-24 artiklan vastainen, mm, kun on kyse EKPn perussäännöstä, että, miksi, että to, rikkooko se näitä sääntöjä, koska tämän osto-ohjelman akkumulointu koko on jossain vaiheessa niin suuri, ettei se vastaa oikeudellisia puitteita. Oletteko te sitä mieltä, että on jonkinlainen osto-ohjelman maksimi koko, jonka jälkeen osto-ohjelma rikkoo näitä mm, oikeudellisia määräyksiä. Jos tällainen maksimikoko on, niin voisitteko kertoa minulle, miten tämä maksimikoko määritelmää, millaisia kriteerejä IKP e käyttää tällaisen maksimivolyymin määrittelemiseksi? Jos olette sitä mieltä, että tällaista maksimikokoa ei ole, että valtion omaisuuseriä voidaan rajattomasti ostaa EKPn ohjesäännön mukaisesti, niin pyytäisin teitä sanomaan sen selvästi. Pyytäisin, että tämä minun varsin yksinkertainen kysymykseni, eh, että vastaisitte siihen joko kyllä tai ei ja sitten perustelisitte sen. Kiitoksia. Thank you. Um, the ECB has taken... EKP on pannut merkille Saksan perustuslakituomioistuimen päätökseen. Laajennettu osto ohjelma on meistä täysin mandatiiven mukainen. Meillä on tällainen liikelaskun raja, raja emme kommentoi mitään vireillä olevia kysymyksiä. Lainattu omaisuuserä ostohjelma on edelleenkin täysin operatiivinen aikaisempien EKP-neuvoston kannattajien mukaisesti. Kiitos. Herr Präsident, ich habe Sie nicht Pääjohtaja, en minä pyytänyt teitä kommentoimaan käynnissä olevaa menettelyä, vaan pyysin, että äh, tarkastelisitte, onko tämä ohje- osto-ohjelma ähm, ähm, EUn äh, oikeudellisten sääntöjen mukainen. Ähm, onko tämä julkisen sektorin velkapaperien osto-ohjelma siis äh, EU-sopimusten mukainen. Pyytäisin, että vastaisitte tähän. The uh, extended asset purchase program is... Tuomaisuuserän osto-ohjelma on meidän mielestä täysin mandaattimme mukainen, joten se on perussopimusten mukainen. Rajat, jotka on mainittu, nämä ovat näitä liikkeelle äh, laskijan liikelaskuun rajoituksia. Meillä on vieläkin aikaa. Herra Draghi, te olitte siis sitä mieltä, että mitään määrällistä äh, rajoitusta ei pidä olla tässä PSSP, eli julkisen sektorin velkapaperin osto-ohjelmassa. Eli ei, saa olla, ei tarvitse olla mitään määrällistä rajoitusta ja että EKP voi rajattomasti mahdollisesti jatkaa tätä ohjelmaa. On liikkeelle laskijan liikkeeseen laskuun rajoja. Mutta se on ainoa rajoite, jonka näet, että on liikkeelle laskea rajoja, että näe mitään periaatteellista määrällistä rajaa. I said there are issue and issue... Sanoin, että on tämä liikkeeseen lasku rajoitus. Been, uh, fully clarified. Tämä asia on varmaankin ihan täysin selvennetty. Ei, ei ollenkaan. Ei, te jatkatte, koska haluatte, että minä sanon tiettyjä asioita, jotta nähdään sitten eh, huomenna lehtien otsikoissa. Eh, herra Draghi, minä haluan puhua Saksaa, mutta teillä on enää 35 sekuntia. Minulla on vielä 25 sekuntia, niin minä tiedän sen. Minä olen äh, valittu kansanedustaja ja teidän äh, tehtävänne on vastata kansanedustajille. Onko siis määrällistä rajoitusta? Teidän ei tarvitse aina vastata, että äh, on liikkeelle laskea rajoitus. Onko määrällistä rajoitusta tällä julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmalle? So there are issue and... Tämä on tällainen liikkeenlaskijan liikkeeseen laskuraja. Te voitte itse tarkistaa, mitkä nämä rajoitukset ovat. Thank you. Um. Kiitos. Edustaja Langen. Niin paljon kiitos kiitoksia puheenjohtaja, minäkin puhun Saksaa. Jatkan tästä kollega Heisin kysymyksestä. Hän äh, kysyi, että kyseenalaistetaanko tämä 33 prosentin raja, ja te sanoitte, että tämä ei nyt vielä ole äh, asialistalla. Keskustellaanko tästä jo? Ja tämä liittyy kollega Lukken kysymykseen. Onko tämä teidän mielestänne pysyvä raja äh, ja onko sen ylittäminen järkevää mielestänne? Toinen kysymys, talouskasvu on myönteistä, infla- inflaatiodynamiikka on vähäistä, ei deflaatiotendenssiä, euro on korkealla. Mikä on oikea vaihe korkomuutokselle, erityisesti kun EKPn tase on kasvanut aivan valtaisiin Äh, summiin. Ja sitten kolmas äh, kysymys liittyy äh, myös asia, joka on jo nostettu esiin. Me olemme aina keskustelleet tästä ja te olette samaa mieltä kanssani, että on poliittinen päätös, miten puitteita parannetaan. Nyt puheenjohtaja Juncker on tehnyt ehdotuksia eurobudjetti, eurooppalainen valuuttarahasto, eurooppalainen valtiovarainministeri ja sitten euro kaikille. Ja minun kysymykseni teille on, onko tämä oikea tie poliittisille uudistuksille, sellaisille kuin te niitä ehdotatte. Ja sitten Target 2 tavoitteet. Kollega Ferberille minulle vastasitte vuoden aluksi, että suuret Target 2 saldot eivät enää joudu rahoitusmarkkinoiden kriisistä, vaan normaalista kehityksestä. Voisitteko kertoa meille, mikä on tätä normaalia kehitystä? Kiitoksia. Sorry, can I ask you to... Pyydän anteeksi, voitteko toistaa vielä tämän viimeisen kysymyksen? Zwei. kaksi tavoitteita ovat kyseessä. Ne heijastavat suuresti 700-800 tuhatta miljoonaa ja sitten palaavat takaisin saman tasolla kuin aiemmin. Kyse oi, ei ole rahoitusmarkkinoiden rakenteellisesta ongelmasta, on kyse on tavanomaisesta heitahtelusta. Siitä johtuu, että ne taas nousevat ylös. Haluaisin siinä mielessä kysyä, mikä on normaalia kehitystä teidän mielestänne? Okay, on, on jo. Mitä tähän ensimmäiseen kysymykseen tulee? Meillä on tämä 33 prosentin raja. Siitä ei ole keskusteltu sen muuttamisesta Joten siinä suhteessa mitään uutisia ei ole minua teille annettavana. Toinen kysymys, milloin muutetaan sitten asioita? Meillä oli kriteeri kestävä inflaatiokehitys kohti inflaatiotavoitettamme. Siihen ei vielä ole päästy. Siihen ei ole vielä päästy. Mainitsin jo aiemmin. Inflaation uskotaan laskevan ensi vuonna. V-käyrän tavoin ja sitten sen seuraavana vuonna taas nousee. Kun tarkastellaan piilevää inflaatiota ja vaikutusta, joka öljyn hinnan vaihtelu esimerkiksi on, ja, ja myöskin se, miten tähän vaikuttaa vaihtokurssien kehittyminen. Ja kun tarkastellaan muuta kuin elintarvikkeita ja energiaa ja inflaatiota näiden kohdalla, niin viimeisten parin kuukauden aikana pientä Äh, kasvu on mutta se ei ole vielä nähtävissä. Mitään uskottavia merkkejä ole siitä, että lisäystä olisi tulossa. Syy siihen, miksi toistaiseksi olemme olleet palkojen suhteen maltillisia, palkathan ovat kaikkein tärkein tekijä tähän infla- jotka vaikuttavat tämän inflaation. Tämä on juuri se syy. Tämä on se tavoite, johon meidän täytyy päästä. Kestävä kehitys, jotta päästään inflaatiotavoitteeseen. Ja nyt sitten tästä kolmannesta kysymyksestä. Minä mainitsin jo tarkat kakkosen kehittymisen. Sitä koskeva näkemys on aivan oikea. Kyse ei ole sellaista kehityksestä nähtiin rahoituskriisin aikana ja sen vaikutuksista. Tarkat kakkosen kohdalla suurin muutoksista liittyy juuri näihin toimiimme, jotka liittyvät osuuserien ostamiseen ja määrällisen elvytykseen ja obligaation osto-ohjelmaan. Tässä suurin vaikutus koituu. Siksi olemme katsoneet, että Target 2 osalta tilanne on korkeamman tasokanavin euroalueen luottamuksen lisääntyminen luottamuksen lisääntyminen tulevaisuuden suhteen euroalueella ja muu talouden kehitys tämä pitäisi olla yhä vähemmässä määrin huolenaihe, vaan pikemminkin maksujärjestelmän seura-alueella on kenties suurempi huolenaihe. Thank you, Jonas Fernandez. Kiitos, kiitos Jonas Fernandez. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin tervetuloa herra Draghi. Haluaisin sanoa, että kollega Langen ei vaihtanut tässä paikkaa Hulken kanssa, koska hän sai tässä paikan ennen kaikkea meitä muita, siksi haluaisin tehdä valituksen tässä selväksi. Ei vaihdettu mitään puheen, puheenvuoroja, vaan kaikki muuttivat paikkaa johtuen tästä lukes, lu, luken, lukesta. Sitten ensin haluaisin sanoa, että kun ajatellaan inflaatioennusteen tarkistusta, jota te kommentoitte EKV makrotaloudessa raportissa, ja mikä on euron arvon tilanne, kun otetaan vielä huomioon, että silloinkin kun kasvamme yli potentiaalin euroalueella, niin vieläkin tilaa on ja kahden vuoden ajan jälleen olemme negatiivisella negatiivisessa tilanteessa. Toivomme, että odotamme jo seuraava EKPn kokouksen lehdistötiedotusta, mutta on vaikea arvioida, miten voidaan vaikuttaa ekp rahapolitiikan hoitoon painostuksella, kun ajatellaan rahapolitiikan keskittämistä. Haluaisin kysyä suoraan siitä, miten toteutetaan tätä ELA-ohjelmaa. Maksuvalmius hätärahoitusta on joitakin ongelmia, joita liittyy pankkiunionin vahvistami, aseman vahvistamiseen tänä kesänä. Euro, Euro, Espanjan pankin johtaja sanoi, että Banco Popularilla oli, se pystyy jatkossakin saamaan rahoitusta ELA-ohjelmasta ja näyttää siltä, että Espanjan pankin kriteerit ovat eri kriteerit kuin muiden kansallisten pankkien kohdalla, kun hyväksytään näiden pankkien ö, o, o, osakkeita. Ja näiden kriteerien takia so, tämähän liittyy paljon tähän maksuvalmiusapuun, joka myönnetään tälle pankille, ja siksi onkin pohdittu, onko toimittu oikealla onko pankkiunionin toiminut oikealla tavalla, koska banko populaarisuus toimisi jossakin muussa oikeudenkäyttöalueessa, niin silloin ELA-ohjelma toteutettaisiin eri kriteereihin ja voisi pitää tämän pankki, olisi pankki olisi pysynyt vieläkin hengissä. Ettekö te usko, että kun otetaan huomioon se, mitä sanottiin rahapolitiikan äh, hajauttamista, vaikka siihen liittyy hyviäkin puolia, niin meidän pitäisi soveltaa ELA-ohjelmaa selkeimmillä yhdistetyillä kriteereillä. Kiitos. Uh, te oikeastaan sivuatte kysymystä, josta on keskusteltu lukuisia kertoja EKPn neuvostossa. On täysin luonnollista, että kun on yhteinen valvontajärjestelmä, yhteinen kriisiratkaisujärjestelmä ja yhteiset instituutit, sitten meillä on yhteinen ELA, maksuvalmiusapu myöskin. Kuten te tiedätte, ELA on hajautettu tällä hetkellä – sitä koskevat päätökset ja sen täytäntöönpano on täysin kansallisten keskuspankkien hoidossa. Kaikkien EKP-neuvoston jäsenten kanssa yhteisymmärryksessä on näin tehty. Ja ELAta ei vastusteta, ellei sen täytäntöönpano ole vastoin yhteisen rahapolitiikan periaatteita vastaan. Yksi keskustelu käytiin noin vuosi sitten asiasta, mutta mitään muutoksia tai siis yhteisymmärrystä muutoksista ei ollut sen osalta, että sitä muutettaisiin lähiaikoina. No, Lyhyt lisäkysymys. Niin, mutta nykyinen ole täytäntöpanon todellinen ongelma, kun halutaan vahvistaa pankkiunionia. Eikö totta? Jossakin vaiheessa tulevaisuudessa meidän täytyy tarkastella tätä. Ihmiset ovat nähneet tämän asiana, varsinkin kun sitten ISRP e ja SSM otettiin käyttöön asiana, josta täytyy keskustella. On myöskin totta, että kansalliset keskuspenkit usein pitävät halussaan kaikkia tietoja, paremmin kuin nämä keskitetyt instituutiot. Kansalliset keskuspankit ovat kuitenkin haluttomia luopumaan tästä kansallisesta vallasta. Tässä vaiheessa olisi luonnollista, että olisi yksi ainoa päätöksentekijä myöskin silloin, kun on kyse maksuvalmiusavusta ELAsta. Kiitoksia. Gunnar Högmark. Thank you very much. I would like... Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin palata yhteen edustaja langeni kysymykseen. Nimittäin kysymys mikrofoni poikki. Ilman mikrofonia. I was Niin, olin e- ekologinen tässä. Monet asiat elämässä eivät ole enää niin kuin ennen ja inflaation kohdalla näemme tämän aivan selvästi. Se ei ole enää niin ennakoitavissa. Äh, se seuraa sykliä niin selvästi. Digitaalinen talous muuttuu ja globalisaatio, ja me odotamme, että inflaatio palaa. Äh, samalla olette moneen otteeseen sanoneet täällä, että on äh, etuja ja riskejä tässä ainutlaatuisessa rahapolitiikasta meillä on, ja että nämä riskit lisääntyvät ajan myöntä ja edut eh, samanaikaisesti vähentyvät, koska talous alkaa tottua tähän ainutlaatuiseen rahapolitiikkaan. Hyvin erityinen tilanne. Mikä on teidän näkemyksenne tästä, koska ongelma on se, että riskit ja seuraukset tulevat näkyviin vasta jokin aika sen jälkeen, kun päätös on tehty. Eli ehkäpä me nyt vasta äh, ovat kehittymässä ne riskit tai kuplat, jotka räjähtävät äh, vuoden tai puolentoista kuluttua, mutta nyt on kuitenkin aika toimia. Eikö ole siis vaikea, kun täytyy katsoa inflaatio astetta eikä tämän varsin äärimmäisen rahapolitiikan riskejä. Voin vakuuttaa teitä, että kyllä mekin seuraamme riskejä, tarkkaimmin niitä. Sanon sama kuin muihinkin joihinkin kysymyksiin. Totisin jo silloin, että olemme erittäin kiinnostuneita kaikista markkinoista. Haluamme nähdä, ovatko meidän arviomme sellaisia, että luottojen osalta on epänormaalia kehitystä. Me hyvin herkällä korvalla otamme huomioon tämän vaaran. Toisaalta hyvin herkästi suhtaudumme vaaraan, että emme tee mitään sellaista, joka estäisi elpymistä tekemällä lienhätiköityjä raporttisia päätöksiä. Nämä ovat ikään kuin tämän asian kaksi eri puolta. Yksi seikka, joka on muuttunut, kun ajatellaan tilannetta vuosi tai pari vuotta sitten, on se, että monet poliittiset toimet, joihin on ryhdytty vastauksena tai talouskriisin jälkeen, olipa sitten sääntelystä, valvonnasta, makrotason vakavarainen valvonnasta ja päätöksenteosta ja jopa institutionaalista päätöksenteosta, kulotin uusia instituutioita. Kaikki tämä on tehnyt pankkijärjestelmästämme ja rahoitussektoristamme paremmin häiriöitä sietävän Tämä on antanut meille mahdollisuuden jatkaa rahapolitiikkaamme niin kauan, että pääsemme tavoitteeseemme. Me olemme täysin tietoisia siitä, että rahapoliittiset päätökset, niin voi liittyä riskejä. But if so, it would be interesting to hear from you how olisi mielenkiintoista kuulla, miten näette nämä riskit, miten ne kehittyy, ovatko ne eh, samat nyt kuin vuosi sitten, vai ovatko ne lisääntyneet? Ja mitä tapahtuu eduille, koska mitä kauan meillä on tätä rahapolitiikkaa, niin sitä vähemmän vaikutusta sillä tulee olemaan, näin oletan. Eh, sijoitukset eivät ole oikein saaneet vauhtia Euroopan taloudessa. Kysyntää lisääntyy ja elpyminen on parantunut, mutta investointeja ei ole, vaikka niitä voikin rahoittaa melkein nollakorolla. Sitten riski oli korkeampia, mutta rahoitusvakausriskit eivät johtuneet meidän rahapolitiikastamme, vaan mahdollisesta deflaatiota. Sehän on riski rahoitusalan vakaudelle myös, ja tämän voimme nytkin todeta. Me olemme siirtymässä tästä tilanteesta uuteen tilanteeseen. Mitä tulee näihin hyötyihin, niin olemme ensimmäistä kertaa moneen vuoteen nähneet viimeisinä kuukausina, että yksityiset investoinnit ovat lisääntyneet. Tätä ei oltu aikaisemmin pitkään aikaan nähtykään. Ja erityisesti tämä tukee alhainen korkotaso ja tietenkin se, että joidenkin investoinnin tuotto on kasvanut, yritysten voitot ovat siis kasvaneet, tai itse asiassa kasvaneet. Ja kolmanneksi pitäisi, tai en ole ihan varma, mit, kasvatko edut, kun edetään, koska sitten tässä pitäisi tässäkin kysymys. Jos tämä elpyminen, sen täytyy olla itseään tukevaa, eh, mm, elpymistä inflaation kannalta. Jos olettamme, että ei olisi tällaista kestävyyttä vielä saavutettu, siis vieläkin tarvitaan tässä meidän rahapolitiikkaamme, joka tarkoittaa sitä, että jos me poistaisimme tämän äh, eh, stimulointiefektiin, niin päädyttäisiin samaan tilanteeseen, missä oltiin alun perinkin. Joten meidän täytyy tasapainottaa kaikki nämä tekijät, kun arvioimme tilannetta. Ja kuten te sanoitte, meidän pitää mm, ottaa huomioon riskit rahoitusvakaudella ja mitä hyötyä voi syntyä ja voidaanko tätä kautta lisätä keskiaikavälillä inflaatiota. Voin vakuuttaa teille, että me pidämme silmällä molempia puolia taloudessa. Kiitos. Thank you. Pedro Silva, Pe- Pedro Silva Pereira seuraavaksi, olkaa hyvä. Present. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja Draghi, pääjohtaja Draghi, että tulette tänne mukana ne erittäin selkeä ja voimakas sanainen viesti. Te katsoitte, että on tarpeellista jatkaa tätä laajaa rahapoliittisen elvyttämisen pakettia, sen toteuttamista. En tiedä, olisiko tämä viesti on niin selkeä, eli tämä keskustelu olisi oltaisiin käyttämässä juuri ennen Saksan vaaleja, mutta tänä päivänä täytyy antaa tunnustusta sille, että tämä viesti oli selkeä ja se kuului kyllä kuuluvin korviin. Ja olette aivan oikeassa. Tavanomainen rahapolitiikka, jota EKP harjoittaa, on erittäin myönteisellä tavalla vaikuttanut Euroopan talouteen, mutta Elpyminen, jota nyt nähdään, on kaikkea muuta kuin riittävää. Te sanoitte, että inflaation odotetaan kasvavan tänä vuonna, mutta ei vielä lähelläkään olla tavoitetta ennen vuotta 2019, joten me tarvitsemme rahapoliittisia tukitoimia, kun otetaan huomioon tilanne ja ne riskit, joita meillä on edessä. Kaksi kysymystä liittyvät näihin riskeihin ja nykytilanteeseen. Ensinnäkin, Tietystikään en aio nyt pyydä, pyytää, että kommentoitte Saksan vaalien tulosta, mutta Euroopan keskuspankin täytyy ottaa huomioon myös poliittiset riskit, kun se tekee päätöksiä, jotka liittyvät rahapolitiikkaan. Sanoisitteko te, että poliittinen epävarmuus Saksassa on yksi niistä syistä, jotka saattavat edellyttää varovaisuutta, kun suunnitellaan tai teke, tehdään uudistuksia rahapolitiikkaan, jota EKP harjoittaa. Toinen kysymys. Te varmaan tiedätte, että kaksi luottoluokituslaitosta on tehnyt merkittäviä päätöksiä viimeisten parin päivän aikana. Yhdistyneen kuningaskunnan luottoluokitus on laskettu. Tämä nyt tietysti Brexittiin ja toisaalta Portugalin luottolotkoista on parannettu niiden myönteisten tulosten vuoksi, joita on nähty Portugalin taloudessa. En tietystikään nytkään pyydä, että kommentoitte luottoluokituslaitosten päätöksiä, mutta olisin kuulla teidän kommenttinne tilanteeseen, joka on tämän taustalla, näiden päätösten taustalla. Miten te näette ja miten te arvioitte tässä vaiheessa ne riskit ja vaikutukset, jotka koituvat Brexit-neuvotteluista Euroopan taloudelle ja kuinka te näette Portugalin talouden elpymisen. Mitä se kertoo teille euroalueen tilanteesta tällä hetkellä? Thank you. Well, the first question... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys ei niinkään liity yhteen poliittiseen eh, tapaukseen. Yleisemmin ottaen me emme ota huomioon poliittista kehitystä päätöksentekossamme eh, siinä mielessä, mikäli nämä poliittiset, elleivät nämä poliittiset päätökset vaikuta ähm, tavoitteeseemme, silloin me otamme ne huomioon. Muuten me vain ikään kuin emme huomioi niitä. Tällä tavoin me arvioimme, että vaikuttavat tietyt tapahtumat rahapolitiikkaan olivat ne sitten poliittisia tai eivät. Toinen kysymyksenne Standard Poor'sin Portugalin luottoluokituksen uudelleenarviointi kuvastaa maan tilanteen paranemista ja maan tekemiä uudistuksia yleisemmin ottaen euroalueen taloustilanteen parantumista, e, josta kaikki maat hyötyvät, kuten alkupuheenvuorossani sanoin. Nyt meillä on myönteisten heijastusvaikutusten e, aika. Kaikista maista, kaikkiin maihin on heijastusvaikutuksia ja se on hyvä, jos yksi maa etenee, se auttaa muita ja muut maat auttavat e, sitä. Brexitin seuraukset Eh, niiden arviointi on hyvin vaikeaa ja paljon riippuu lopullisesta sopimuksesta. Se, mitä me voimme sanoa, on, että mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän taloudet sopeutuvat uuteen tilanteeseen ja sitä enemmän eri rahoitusalan toimijat tekevät päätöksiään ja sopeutuvat siihen, että siirtääkö toimintansa tai eikö siirtää toimintaa. Eli näyttää siltä, että jos on tarpeeksi aikaa ja jos vakavia virheitä ei tehdä, niin nämä riskit ovat hoidettavissa. Kiitoksia. Edustaja Sander, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Monsieur le Président, merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtaja tästä keskustelusta. Haluaisin kysyä teiltä näkemyksestänne pidemmällä aikavälillä, kun ajatellaan euroalueen haasteita. Ja ensin kysyisin teiltä, miten voidaan yhdistää korot, jotka vastaavat talouden rahoitustarpeeseen, reaalitalouden rahoitustarpeeseen ja miten sitten taas äh, palkitaan säästäjiä, jotta voi, he voivat varautua vanhuuteen esimerkiksi. Miten voidaan yhdistää nämä kaksi asiaa? Sitten toinen kysymykseni koskee äh, pankkien maksuvalmiusvaatimuksia vaikeus. Tämä kysymys liittyy aikaisempaan puheenvuoroon kollegaltani yhteinen kriisiratkaisu väline, jolla on 55 miljardia käytössä vasta vuonna 2004. Se on liian rajallinen määrä todennäköisesti ja liittyy pankkien kapasiteetista uuden rahoittaa toimintaa. Ettekö ole sitä mieltä, että EKP, EKP e pitäisi varmistaa tämä likviditeettituki niin, että pankki saadaan taas jaloilleen. Kiitoksia pääjohtaja. Well, to the second question, uh... Tähän toiseen kysymykseen vastaus on, että EKP ei voi näin tehdä, koska se olisi rahapoliittista rahoitusta. Yhteisen riisiratkaisun rahaston tukeminen kuuluu hallitukselle eikä EKPlle. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseenne? Todellakin alhainen, alhaiset korot ovat osoittautuneet vaikeaksi asiaksi säästäjille ja eläkerahastoille – ja myös vakuutusyrityksille. Nyt kuitenkin voidaan huomata, että yhä enemmän sekä vakuutusyritykset että eläkerahastot osittain ovat sopeuttaneet liiketoimintamallejaan ja osittain edelleen jatkavat tällaista toimintaa, niin kuin pankitkin samanaikaisesti tekevät. Ei pidä unohtaa sitä, että meidän ohjauskorkomme ovat ohjauskorkoja, siis hyvien lyhyt, lyhyen aikavälin korkoja korot, jotka maksetaan säästöistä säästävät, eivät välttämättä ole kovinkaan lyhyen aikavälin korkoja. nämä korot taas ovat itse asiassa nousseet. Kun talouden tilanne on parantunut, nämä korot tietenkin ovat nousseet, joten tältä kanta katsottuna ongelma säästelyllä on vieläkin olemassa, en sitä kiistä, mutta se on vähäisempi kuin esimerkiksi puolitoista vuotta sitten oli tilanne. Ja lopettaisin toiveen, ilma, toiveikkuuteen, kun talous parannee tietenkin nämä korot jatkossakin tulevat nousemaan. En tietenkään sanoa, että keskiaikavälillä lähentymistä tapahtuu kestävää lähentymistä inflaatiossa, että lähestytään myös meidän tavoitettamme. Silloin tietysti myös ohjauskorkamme nousevat siinä vaiheessa, niin kuin on sanottu sanon, san, EKP hallintoneuvoston julkilausumassa on todennut. Jakob van Weizsäcker seuraavana. Um, pääjohtaja Draghi. Te argumenteja erittäin vakuuttavasti sen puolesta, meitä tulee huolellisia ja varovaisia, kun on kyse rahapoliittisen, rahapoliittisen päätösten tekemisen suhteen. En nyt halua aiheuttaa tätä kiperän tilanteeseen ja kysyä aikataulutuksesta tarkempaa. Meillä on muita tilaisuuksia puhua tästä, mutta olisin esittää lyhyen pitkän aikavälin ja pidemmän aikavälin kysymyksen. Miten, miten ison EKPn taseen pitäisi olla pidemmällä aikavälillä? Viime vuonna Ben Bernanke Yhdysvalloissa argumentoi sen puolesta, että pitkällä aikavälillä keskuspankkien taseen pitäisi olla suurempi kuin nyt. Hän esitti argumentteja sen puolesta. Hän esitti myöskin yhden vasta-argumentin, eli finanssipoliittiset riskit Yhdysvaltain kontekstissa, jota kenties pitäisi ottaa riemakavasti, mutta kenties EUn kontekstista nämä finanssipoliittiset riskit saattaisivat olla merkittävä kysymys. Tätä keskustelua keskustelusta vasten, ja no sen siis sitä pidemmän aikavälin kysymykseen. mikä teidän näkemyksenne on? Miten sitten kun politiikka normisoituu, miten ison EKPn tasen silloin pitäisi olla? Toinen kysymykseni on täsmällisempi. Se liittyy asiaan, jota itse työstän hetkellä. kriisinratkaisu ja elvytysasia. Keskuspankilla on tässä erittäin tärkeä rooli, kun keskusvastapuolet joutuvat ongelmiin. Samanaikaisesti te tunnette, tunnette hyväksyä ajatuksen, että keskusvastapuolueen valvonta, niiden kriisinratkaisu, ratkaisu, ja elvytys pitäisi hoitaa kollektiivisella säännöllä tavalla. Otetaan systeeminen luonne, joka laajemmilla, suuremmilla keskusvastapuolilla on, niillä on suurempi merkitys järjestelmän kannalta kuin monilla pankeilla, joita te valvotte pankkiunan yhteydessä. Kun otetaan tämä huomioon, minä mietin tässä vain, onko tämä kestävä kanta, vedenpitävä kanta, varsinkin kun otetaan huomioon ne täysin legitiimit intressit, joita keskuspankeilla on kun on kyse valvonnasta, kriisiratkaisusta ja elvytyksestä. Tässä saattaa tulla melkoinen sotku. Eikö olisi yksinkertaisempaa siirtyä yhteen yhtenäiseen valvonta- ja kriisinratkaisu menettelyyn myöskin keskusvastapuolen kohdalla, jotta tällaiset järjestelmän kannalta merkittävät keskusvastapuolet ja rajat ylittävää vaikutus samat keskusvastapuolet myöskin saataisiin samantyyppiseen sääntelyyn. Second question. Kiitoksia. Vastaisin ensin tähän toiseen kysymykseen. Niin kuin olette nähnyt, 22 artiklan muutos on juuri tämän suuntainen ajatellen Emerald-muutosta komissiossa, niin on tiettyjä sitovia toimivaltuuksia, jotka kuuluvat liikelaskija ja keskuspankille. Nämä sitovat valtuudet aivan erityisesti liittyvät siihen, että tunnustetaan kolmannen valtion keskusvastapuoli, CCP, ja mahdollinen, sen mahdollinen siirto ja tietyt valvontapäätökset koskien keskusvastapuolia. Liikelaskeva keskuspankki. Tästä on, tämä sehän ei siis voi olla suoras valvoja suhteessa keskusvastapuoliin, ja keskusvastapuolen pitäisi pysyä eri valvontajärjestelmän alaisena. Tämä on ideana tässä. Silloin kun liikelaskeva keskuspankki, liikelaskevalla pankilla on samantyyppinen tilanne kuin te sanoitte, ja tunnustaa, että on tiettyjä ulottuvuuksia keskusvastapuolissa, erityisesti jos ne ovat järjestelmäkanta merkittäviä, jotka voivat sitten vaikuttaa tätä kautta rahapolitiikkaan. Ja tämän takia EKP haluaisi nämä valtuudet tunnustetuiksi, mutta en menisi suoraan nyt tähän keskusvastapuolen valvontaan. Sitten ensimmäinen kysymyksenne. On vaikea sanoa, kuinka suuri EKPn tase oikein pitäisi olla. Sehän riippuu talouden tilanteesta ja se riippuu siitä, onko tavoitteisiin, tavoitteisiin päästy vai ei, mitä on tapahtunut kriisin reagoidessa ja Ben Bernanke ensimmäisenä juuri näin teki, niin silloinhan juuri tehtiin keskuspankin taseesta ja taseesta rahapolitiikan väline ja näin ollen sitä tällaisen sitä pitäisi käyttää. Ja me emme kysy, onko sellainen korkotaso, jota ei, jonka alle tai ei enää voida mennä. Nyt al, alhaisin tasoon. on ollut ihan mäketevisellä, joten mitään ennalta määriteltyä tasoa ei ole. Se, minkä tiedämme, että tämä on väline, joka pitäisi kalibroida sen mukaisesti, olemmeko saavuttamassa tavoitteita, olemmeko niistä kaukana ja onko tämä lähentyminen, konvergenssi kestävää vai ei ja tukeeko se tavallaan itse itseään. Sitten varmastikin taseen koko on yksi välineistä. Siis taseen koko tulee riippumaan myös siitä, mitä me teemme muiden välineiden kohdalla myös. Meistä on hyvin vaikea arvioida yhtä kokoa, joka sopisi kaikille missä tahansa tilanteessa, talouden, missä tahansa talouden tilanteessa. Kiitoksia. Thank you. Se piti, missä Lykke left because it was also... Tämä edustaja Lykke lähti, koska tämä oli aivan loistava vastaus hänen viimeiseen kysymykseensä. Tämä, että hän ole paikalla. Um, Lähetämme tälle, tämän vastauksen hänelle kirjallisena. Edustaja Van Dinkelaare. Olisin esittää kysymykseni Alon Hallonen kielellä. Hyvää iltapäivää, Räntäräki. Puhun EKPn tiedotuspolitiikasta. Tietystikin tiedotus on erittäin tärkeä väline. Tämä voi vaikuttaa taloudelliseen toimintaan, rahoitusmarkkinoihin ja myöskin muihin seikkoihin. Mutta se tavalla, miten inflaatio-odotuksiin pystytään vaikuttamaan, tämän suhteen onko, on tärkeää, että EKP on tämän avoin tiedotuksessaan ja muussakin toiminnassaan. Katsotteko te, että EKPn tiedotus on avointa esimerkiksi teidän ohjelmien ohjelta? koska hyvin paljon epäselvyyksiä vielä on. Uskomme, että kokonaisvaltaiset inflaatioodotukset ja rahoitusmarkkinoiden vakaus, miten hyvin me olemme tilanteen tasalla. Yhdysvaltain keskuspankki on kommunikoinut ja sanonut, että niin kauan kuin työllisyys ei ole 6 prosentin yläpuolella, niin kauan jatketaan ja sitten ryhdytään taseen purkamiseen. EKP politiikka ja Yhdysvaltain politiikka on tietysti erilaisia, mutta kysyn, miksi EKP ei optimaalisella tavalla käytä hyväkseen kaikkia välineitä. Ja tiedotuspolitiikka on yksi tärkeä väline. Siinä suhteessa on vielä parantamisen varaa. you, are asking... Te kysytte minulta, voimmeko parantaa eh, tiedotusta. Vastaus on varmasti kyllä, sitä voi aina parantaa, mutta tähän mennessä vaikutelma on se, että EKP on erittäin tehokkaasti tiedottanut eh, useaan eri otteeseen. Kun on kyse koosta, niin meillä on eh, erilaisia tapoja tiedottaa, meidän EKP-neuvoston jäsenten puheet, lehdistötiedotteet, lehdistökonferenssit, joten kyllä meillä on varsin perustavanlaatuista tiedotusta ja vaikutelma, joka noin yleensä on, tietenkin minä en ole objektiivinen, mutta vaikuttaa vaikutelma on kyllä se, että tiedotus on ollut varsin tehokasta. Jos me nyt katsomme tulevia äm, kuukausia, niin EKP on tehnyt tarpeellisen, ottanut tarpeellisen ajan ennen kuin se on siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Ja äh, todennäköisesti syksyllä seuraavassa äh, valvontakokouksessa EKP-neuvosto tarkastelee äh, rahapoliittisen virityksen äh, liittyviä mm, päätöksiä. Miksi neuvosto on odottanut lokakuuhun, miksei päätöksiä ole tehty kesäkuussa esimerkiksi, olemme keskustelleet sitä itsekin. Ja tämä epävarmuus, jota on, joka näkyy joka päivä on, joka päivä on uudenlaisia yllättäviä tapahtumia. Tämä epävarmuus on niin suurta, että EKPn neuvoston jäsenet olivat sitä mieltä, että mitä enemmän tietoa heillä on ennen päätösten tekemistä, sen parempi. Kiitoksia ja tietystikin raporttien vuoropuhelu parlamentin kanssa on osa tätä. Kyllä pyydän anteeksi, se on todellakin osa tätä. Sitä pitää unohtaa. Kun meillä on hyviä kysymyksiä ja hyviä vastauksia, niin sen parempi. Poltang. Kiitoksia puheenjohtaja. Mukavaa, että olette paikalla, herra Draghi. Kun Ekon valtuuskunta oli vierailulla, me kävimme hyvää keskustelua Stanley Fischerin kanssa inflaatiosta ja hän selitti, miksi äänestyksessä ei ollut toiminut. Hän oli varsin avoin tämän suhteen. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Joten mietin, miten te näkisitte tämän sopeutuksen euroalueella, miten se etenee nyt ja keskiaikavälillä. Meillä on tämä vaikeus tavallaan, että euroalueella ei ole, on, on siis rahapolitiikka, mutta ei ole finanssipolitiikkaa, se on haitta. Mutta miten näkisitte jotkut maat, erityisesti ne, joilla on vaihtotaseen ylijäämä. Näissä maissa, Saksassa ja Alankomaissa keskustellaan palkkakehityksestä. Palkat eivät ole nousseet. Ilmeisesti oletan, että se ei auta sopeutusta euroalueella. Ja nyt on aika mielenkiintoinen tilanne, missä ollaan, koska näissä kahdessa maassa vielä täytyy muistaa hallitus. Mitä nämä hallitukset voivat tehdä auttaakseen palkkakehityksessä, joka ei auttaisi vain näitä maita itseään, vaan myös sopeutusta muuten euroalueella. Indeed, uh, wage, wage... Palkkakäyttäytyminen on ollut maltillisempaa, varovaisempaa tässä vaiheessa uh, suhdannetta kuin olisi ollut muissa tilanteissa vastaavissa tilanteissa aikaisemmin. Tähän on eri syitä. Suurin osa näistä syistä liittyy siihen, mitä työmarkkinat toimivat. Yksinkertaisesti luettelomaan joitakin näistä, mutta yksi syy. Ensinnäkin mehän nyt tulemme tästä pidennetystä ajanjaksosta, jona työmarkkinaa, markkinoilla on ollut löysyyttä, liikakapasiteettia, siis on tällainen perintö menneisyydestä. Tämä perintö sitten näyttäytyy tilanteena työmarkkinoilla, joissa työttömyys todennäköisesti on suurempaa kuin mitä viralliset, viralliset luvut osoittavat, niin sanottu EU kuusi luvut työmarkkinoista, joista näkee, että monet työllistetyistä henkilöistä, niin heillä on väliaikaisia työsopimuksia tai huonolaatuisia työpaikkoja. itse asiassa tilanteet ovat sellaisia, mitkä eivät johda siihen, että palkkoja alettaisiin nostaa. Sitten toinen syy on se seikka, että kun on näitä väliaikaisia työsopimuksia, niin silloin AY-liikkeiden strategia silloin, kun AY-liikkeellä on jossakin maassa merkitystä, niin se ei pyritäkään niin paljon korkeampiin palkkoihin, vaan halutaan taata työllisyys, yhdessä vakaus. Sitten vielä yksi syy on se seikka, niin kuin aiemmin jo sanoin, on tullut siis perintönä tällaisia tilanteita. Ja kun neuvotellaan palkoista, kyseiset palkkaneuvottelut katsovat tavallaan taaksepäin, mikä inflaatio aikaisempina kolmena neljänä vuotena on ollut. Ja tämän takia pyydetään alhaisempia nominaalisia palkankorotuksia kuin muuten olisi tehty. Sitten vielä yksi syy, ja Tämä ei niinkään ainakaan pelkästään liity työmarkkinoihin. Nimittäin alhainen tuottavuus. Tuottavuus on alhaisella tasolla aika yhtenäisellä tavalla kautta eri sektorien, vähemmän tietenkin vähemmän suojelussa aloissa vientisektorilla erityisesti, mutta muutoin voimme nähdä, että tuottavuus on heikkoa. Kaikki nämä eri tekijät myötävaikuttavat siihen, että nominaalipalkkavaatimukset ovat varsin maltillisia, vähäisiä. Ja mitä tulee sitten Boltsin seurauksiin tästä? Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla kärsivällisiä. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että inflaatio loppujen lopuksi tulee lähenemään vakaalla itseään ruokkivalla tavalla ja päästään lähelle tavoitettamme, koska voimme nähdä, että talouden olosuhteet jatkuvasti parantuvat, joten loppujen lopuksi työmarkkinoiden liikakapasiteetti häviää ja tuotantokuilu poistuu, mutta meidän pitäisi siis olla kärsivällisiä, koska johtuen kaikista näistä syistä, jotka ovat heijastaneet, vähentäneet, tai siis hidastaneet palkkavaatimusten muutoksia. Ja siksi meidän pitää olla äh, sitkeitä ja johdonmukaisia rahapolitiikassa. Meillä ei ole varaa nopeisiin liikkeisiin. Meidän pitää olla varovaisia. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Edustaja Kyrtsos. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi. Sekä kreikkalaiset yksityiset yritykset että Kreikan valtio haluaisivat täysin hyödyttää omaisuuserien osto-ohjelmaa, EKPn eh, osto-ohjelmaa täyttääkseen eh, rahoitustarpeensa ja alentaakseen lainan hintaa millaisissa olosuhteissa tällainen myönteinen kehitys voisi toteutua? Ja toinen kysymys, aiotteko ryhtyä mihinkään uusiin aloitteisiin, joilla autetaan Kreikan pankkeja voittamaan vuoden 2015 kriisin kielteiset vaikutukset? Vaikuttaa siltä, että viimeisten kuukausien aikana Kreikan pankkisektori on joutunut yhä suuremman IMFn painostuksen alaiseksi. Tämä ei sisällä Kreikan pankkien uudelleen pääomittamista. Miten aioitte käsitellä tätä asiaa? Kiitoksia. Jos saan vastata tähän toiseen kysymykseen, SSM tekee päätöksensä täysin riippumatta. Ja se, mitä se aikoo tehdä ensi vuonna, on järjestää nämä stressitestit ehkä jo vähän aikaisemmin. YVM on lähettänyt kirjeen IMFlle liittyen tähän asiaan. Ja sitten ensimmäinen kysymys, teidän pitää toistaa se, koska minä en kuullut sitä ilman mikrofonia. Puhuja ilman mikrofonia. Eh, both the Greek sekä Kreikan yksityiset yritykset että Kreikan valtio haluaisivat kovasti olla mukana tässä omaisuuserien osto-ohjelmassa, jotta voisivat kattaa rahoitustarpeensa ja vähentää lainan eh, hintaa. Millaisissa olosuhteissa tällainen myönteinen kehitys voisi toteutua? Kuten voitte kuvitella, minulle tämä kysymys jo moneen kertaan esitetty. Ensinnäkin eh, tärkeä kysymys tässä on se, että EKPn täytyy tehdä velan kestävyysarviointi. Ja velan kestävyysarviointi on mahdollinen, kun meillä on selvää tietoa, miten nämä eh, velka toimenpiteet on kalibroitu ja euroalueen jäsenvaltiot sen meille antavat. Ja silloin EKP-neuvosto voi keskustella omaisuuserien osto-ohjelman laajentamisesta Kreikkaan. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen rahapoliittinen vuoropuhelu. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Dragia ja kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Keskustelua tullaan jatkamaan ja tietystikin jäämme odottelemaan suuren mielenkiinnolla tulevia EKPn päätöksiä ja tulevaa raportissa vuoropuhelua. Kiitoksia paljon. Colleagues, please may I ask you... Hyvät kollegat, nyt pyydän, että istuudutte paikoillenne. Siirrymme nimittäin kohtaan kolme sysiställä puheenjohtajan ilmoituksiin. Kuten aiempina vuosina kansallisten parlamenttien jäsenet tulevat lokakuun 10. päivä kolmesta puoli viiteen Ekon valiokunnan kokouksen ennen äänestystä. Silloin keskustellaan kolmannesta valiokuntaisesta valiokuntaisuudesta niitä, joka liittyy taloudenohjausjaksoon ja finanssipoliittisista virityksistä jäsenvaltiossa. Kokouksen jälkeen käydään keskustelua vielä kello puoli viidestä eteenpäin samana päivänä. Silloin tarkoitus tehdä ehdotus yhtenäisestä yritysveropohjasta Erilaisia näkemyksiä on kuultu jäsenvaltioista asian osalta, siksi valiokunta haluaa keskustella kansallisten parlamenttien edustajan kanssa näistä mahdollisuuksista ja ongelmista, jotka liittyvät digitaalitalouteen esimerkiksi tässä suhteessa. Olisin kiittää esittelyitä heidän aloitteestaan tässä suhteessa. Sitten kolmikantaneuvotteluiden tulokset. Olette ehkä kuulleetkin jo, että viimeisessä kahdessa kolmikantakeskusta 7. ja 12. päivä yleinen poliittinen sopimus saatiin loppujen lopuksi aikaan yhteisöhansaatien kesken. Sopimus, joka liittyy moniin keskeisiin kysymyksiin, jotka ovat vielä avana mukana tietystikin talousarvio, budjetti, hallintopuoli, hinnoittelu ja lukuisat muut seikat, kuten täydentävyys ja muita relevantteja seikkoja myöskin mukana. Tietystikin tämä sopimus nauttii Euroopan parlamentin täyttä tukea. Tietysti meidän täytyy vielä ottaa siihen kantaa vielä silti, mutta katson, että tämä on erittäin myönteinen sopimus, jolla pyritään parantamaan esirahoitusta. Esirasetuksesta oli kyse. Neuvoston täytyy vielä keskustella ja hioa seikka loppuun, käydä keskustelut loppuun Viimeinen keskustelu saatiin päätökseen ja, ja nyt odottelemme neuvoston käymään keskustelua asiasta. Tai viimeinen keskustelua on tulossa ja toivon mukaan neuvoston puolella asia etenee nopeasti niin, että saadaan sitten varmuutta tilanteeseen ja pystytään parantamaan investointisuunnitelmien toteuttamista ja tilanteen ennustettavuutta. Sitten pöytäkirjat vielä kokouksista, jotka järjestettiin 30. ja 31. elokuuta sekä 4. syyskuuta. Mikäli mitään vastalauseita ei ole, katsomme, että nämä pöytäkirjat on hyväksytty. Hyvä, kiitoksia. Nyt sitten voimme siirtyä kohtaan kuusi. Kysyn keskustelusta, Aiheena ovat tarkistukset erä Högmarin mietintöön. Sen aiheena on vakuudettomien velkainstrumenttien sija maksukyvyttömyyttä koskevassa etusijajärjestyksessä. Kuten tiedätte, emme tule äänestämään keskustelun jälkeen. E, äänestys on lykätty tuonemmaksi, mutta nyt kuuntelemme, mitä sanottavaa esittelijällä on eri tarkistuksiin. Ja sitten käydään keskustelua. No, äänestys kyllä toimitetaan. Äänestyksiä on kyllä edessä esityslistalla, joten älkää häipykä minnekään. Edustaja Högmark, olkaa hyvä. Very much, Mr. Chairman. Uh, first of all, well... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee kaikkiin näihin tarkistuksiin, mielestäni voidaan kyllä sanoa, että on vaikea nähdä mitään suuria poliittisia konflikteja. Tämä on tässä on otettu selkeyteen ja suurempaan johdonmukaisuuteen, ja joskus selkeys vaatii johdonmukaisuutta joka ei välttämättä sovi yhteen kaikkien joidenkin muiden tarkistusten kanssa. Mutta tämä liittyy enemmän tällaisiin teknisiin kysymyksiin sen suhteen, mitä tarvitaan. Minun tarkoituksenani on jakaa ehdottuja kompromisseja huomenna tai huomenna, jotta voidaan sitten auttaa siinä, että voidaan reagoida ongelmia, mitä heikennetään mitenkään tätä selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Ja kaiken kaikkiaan kaikkein tärkeintähän on, että voimme luoda sellaista selkeyttä, joka tarkoittaa sitä, että kaikki tuntijat tämän hierarkian, samoin kun katsotaan eri tarkistuksia, niin ollaan aika lähellä. Ei ole kyse mistään isoista muutoksista. Voin sanoa, että ensinnä koskien mahdollisuuksia saada eroja kansallisen että voidaan noudattaa, kunnioittaa sitä, että jollakin mailla jo on vastaavaa lainsäädäntöä käytössä. Minusta minun pyrkimykseni on antaa tilaisuus eri kansallisille eroille koskien sitä, miten jotkut aiemmista lainsäädännöistä on toteutettu käytännössä. Mitä tulee näihin saavutettuihin etuihin grandfatherin kysymyksen. Tämä on hyvä tilaisuus nyt löytää yhteisymmärrys. Tässäkin tärkeää on saada aikaan selkeyttä ja ennustettavuutta. Ajatellaan kaikkia markkinatoimijoita. Ensi viikolla sitten meillä on varjoesittelyiden kokous ja tarkoituksena niin on, että siinä kokouksessa saamme aikaan sopimuksen kaikista näistä kysymyksistä. Minusta ei näytä siltä, että silloin kukaan pettyisi tulokseen, koska erot eivät ole sen tyyppisiä. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Kiitoksia myöskin teidän tekemästäni työstä. Toivottavasti en tuota pettymystä kenellekään, mutta kyllä me pystymme äänestää vielä ennen lokakuun täysistuntoa, niin että kolmelta keskustelun päästään. Olen optimistinen tässä suhteessa, mutta kuunnelkaa ensin, mitä keskustelussa muut sanovat. Edustaja Silva Perärä ensimmäisen sosialistien ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kollegat, hyvät esittelijä. Ensinnäkin muistutan mieliinne, että meidän ryhmämme tuki hevi alusta pitäen tätä nopeutettua menettelyä, joka nyt on käytössä. Me uskomme, että tämä lainsäädäntö on tarpeellista tarpeellinen ja yleisesti ottaen se menee oikeaan suuntaan. Siitä huolimatta. Meidän täytyy käydä keskustelua itse mietinnöstä. Pidän hyvänä uutta aikataulua, joka keskusteluun liittyy. E, Varjoesittelen omentoissa katson, että kun meillä on 69 tarkistusta, tämä ei vielä välttämättä tarkoita sitä, että meillä on edessämme poliittinen eripura, jota ei voitaisi ratkaista. Mekin olemme optimistisia toiveikkaita sen suhteen, että tulevana, tulevalla viikolla vielä keskustella voidaan käydä ja edistää asioita. Muutama perusseikka ja muutama tarkistus on sellainen, jonka olisin poimia esiin ryhmän nimissä. Ensinnäkin grandfathering – asia, jonka sitä mainitsin, on tärkeää lähettää signaalimarkkinoille, että, että grandfathering periaatetta noudatetaan. Ja on tärkeää myöskin varmistaa tämä myöskin silloin, kun tarkastellaan instrumenttien valvontakelpoisuutta. Silloin, kun uudet sääntöt astuvat voimaan. Ja sitten maturiteettikysymys. Sen pitäisi olla vähintäänkin yksi vuosi. Tämä on meidän kantamme. Yksi tärkeä seikka liittyy valintakelpoisuuteen Amrelin yhteydessä on, että tämä pitäisi olla pidempi kuin yksi kausi, yksi vuosi. Sen vuoksi uusi hierarkia vakavaraisuusmenettelyiden yhteydessä on tärkeä MRLin kannalta. Ja mitä tulee kansallisiin suosittamisjärjestyksiin, silloin kun on kyse tallettajista, tämän ei pidä antaa vaikuttaa siihen vaikutukseen, että kansallinen lainsäädäntö suojelee tallettajaa. Ei pidä vaikuttaa nykyiseen suosimusjärjestykseen kansallisella tasolla. Neljäs seikka. Tämä liittyy siihen, tiedetäänkö, pitäisikö jäsenvaltioiden antaa toimia nopeammassa aikataulussa, mikäli ne haluavat. Uskon, että tämä pitäisi mahdollistaa. kun hierarkia määritelmään ja otetaan käyttöön tämä uusi luokka jota nyt ehdotetaan. Se lopuksi astuminen. Uskomme, että nopea täytäntöönpano on erittäin hyödyllinen asia. Siksi me kannatamme kahden kuukauden aikaa päätöksen jälkeen silloin, kun on kyse täytäntöönpanosta. Tässä vaiheessa olemme tehneet tarkistuksia. Olemme valmiita keskustelemaan niistä muiden kollegoiden kanssa vielä edustaja Kamal. Thank you very much, Chairman, and thank you to the... Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle ja muille varoesittelijälle. Äh, kaikki ovat olleet tähän asti hyvin rakentavia ja toimineet yhteistyön hengissä suurissa kysymyksissä. Ei ole ollut kovinkaan paljon erimielisyyttä. Minun ryhmäni äh, laajasti tukee komission ehdotusta ja esittelijän mietintöluonnosta, että luotaisiin äh, uusi luokka. Minä olen tehnyt muutamia tarkistuksia, eh, joilla selvitetään, että tämä ei saisi tehdä kotimaisia muutoksia kansallisiin insolvenssisääntöihin muista syistä kuin MRListä. On tarpeen, että saadaan aikaan tämä oikeudellinen varmuus. Tämä on linjassa esittelijän mietintöluonnoksen kanssa ja kovasti arvostan sitä, mitä muilla ryhmillä on sanottavana. Ja tietenkin arvostan heidän tukeaan, mutta myös heidän kommenttejaan. Se, että otetaan pois optionaalisuus että voidaan että voidaan laskea liikkeelle etuoikeutettua ja velkainstrumentteja, niin sitten tarkistukset, joilla, jotka liittyvät selvitysviranomaisiin, niin sen pitää olla poikkeus eikä niinkään sääntö, muuten säännöstä tulee hyvin hajautuneet. Minä voisin hyväksyä 12 kuukauden täytäntöönpano ajanjaksoon, mutta tämä on ihan vain ensimmäinen ajatukseni. Ja olen skeptinen niiden suhteen, jotka johdannaispiirteillä olevia velkainstrumentteja käsittelevät, ne voivat olla ristiriidassa TLX-standardien kanssa. Ehkä haluaa johtaa maailmaa ristiriitaisesti, mutta minä haluaisin, että ollaan johdonmukaisia globaalien standardien kanssa. Myöskin tämä yleinen tallettajan preferenssi siinä olen varovainen. Äh, Mut, tässä ensimmäiset kommenttini, mutta odotan kovasti äh, esittelijä varjoesittelijöiden kommentteja. Kiitoksia alderyhmästä Thierry Cornier. Isn't here. No speaker. Ei ole paikalla, eikä ole puhuja Aldesta. Sitten Kue. Marisa Matias de Maasin puolesta. Meidän pitää varmaan onnitella häntä. Hänet on kai valittu äh, Saksan liittopäiville, joten onnittelut Fabiolle ja Marisa. Uh, you know that I'm not... Jos Roberta, äh, tiedätte, että en ole varjoesittelijä. Fabi ei päässyt paikalle, koska hän, hänet valittiin Saksan vaaleissa parlamenttiin. Hänellä on erittäin hyvä syy olla olematta täällä. Kiitoksia siitä, että saan puhua hänen äh, tilallaan. Hänen sijastaan oli miten oli. Yritän lukea hänen muistiinpanojaan ja kertoa hänen näkemyksensä esittelijä. Haluamme kiittää esittelijä hänen rakentavasta esitystavastaan. Olemme tehneet pienen määrän erittäin tärkeitä tarkistuksia, jotka meidän nähdäksemme ovat erittäin tärkeitä, kun Bailin järjestelmästä tehdään uskottavampi, sijoittavasta tehdään uskottavampi. Lukuisia kertaa aiemminkin olemme maininneet, että pankit edelleenkin ovat alipääomitettuja. Todellisessa maailmassa meidän pitäisi pyrkiä ottamaan huomioon nämä instituutiot liian suuria romahtamaan niin, että äh, romahtamisen yhteisiin ei tule reaalisia vaikutuksia. Valitettavasti emme elä äh, ideaali maailmassa, siksi on tarpeen, että pankeilla on riittävästi äh, sitoumuksia, jotka voidaan äh, Äh, hakea, jos näin on tarpeen. Meidän täytyy luoda selvä hierarkia ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että periaatteessa kaikki velka pitäisi olla äm, sijoittavastuun piiriin kuuluvaa. Äh, me olemme kaikki kuulleet, kuinka sijoittajat vievät oikeuteen, niin kuin Banco tapauksessa, ja vaativat korvauksia. Äh, siksi pankit, sijoittajat ja veronmaksajat tarvitsevat oikeudellista varmuutta. Siksi toivoisimme, että kaikki velkainstrumentit, joita pankit laskevat liikkeelle jatkossa, ovat äh, muiden mm, vastuiden alaisia. No, sitten on luotava uusi velkavälineiden äh, luokka. Ja olen esittelijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että äh, pankit saavat oikeuden laskea liikkeeseen kaikenlaisia velkainstrumentteja, koska tämä juo ainoastaan epävarmuutta ja epäselvyyttä. Kuten muut ryhmät, me emme myöskään halua, että poistetaan tämä äh, vuoden minimimaturiteetti, kuten tarkistuksessa 20 ehdotetaan. Olemme myös sitä mieltä, että tällaiset velkainstrumentit, niitä ei saa myydä vähittäissijoittajille, jotka eivät ole kvalifioituja. Lisäksi tällaiset grandfathering-säännöt, voimassa olevien sääntöjen jatkaminen, niin pitää olla olemassa. Meidän on varmistettava, että sijoittajan vastuu on täytäntöönpantavissa niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Lamberts. How did you guess? How did... Miten arvasittekin, että tänään olisin Ernest. Yleensä hän on täällä Svenin roolissa, mutta kyllä minä pystyn olemaan Ernestkin Espanjan, ei suju ihan niin hyvin, mutta kai se kelpaa. Luen tämän. It's possible to keep you... Eloisesti kuin mahdollista, jotta viihdyttä, mutta jos pitkästytte, niin merkkiä vaan tänne päin niin, että en itse nukahda. Ja niin ensinnäkin kun sinä taas. Meillähän on tällainen pitkä rakkaustarina oikeastaan. Pitäisikö mun näin edes sanoakaan? Ei varmaan pitäisi. Mutta onnittelemme sinua hyvästä linjautumista neuvoston kanssa. Tämä varmasti johtaa ensin sopimuksen ensimmäisen käsittelyssä pidät kiinni TELAK-standardeista, jotka me olemme toivottaneet tervetulleeksi tärkeänä virstanpylvänä tähän järjestelmään. Meillä on kolme lisäkohtaa, jotka haluaisimme antaa teidän harkintaanne. Ensinnäkin luen tämän, koska en ole varma, että ymmärrän itsekään kaikkea. Ja tämä johtuu EKPn lausuntoon ja on prioriteetti rankin kaikille eh, väitteille, jotka liittyvät vastaaviin instrumentteihin, joita usein eh, yritykset käyttävät, jotka eivät ole rahoituslaitoksia. Tämä ehkä on eh, toisin kuin Said aikaisemmin sanoi. Sijoitusvastuun kuuluvat välineet, niihin liittyy vähäisempi tartuntariski kuin muihin välineisiin. Jos ne otetaan sijoittajan vastuuseen ennen kuin muut välineet, niin todennäköisesti etuoikeusasematta parempien lainojen se on usko, uskottavampaa ja sitä voidaan käyttää paremmin hyväksi kriisinratkaisurahastossa. Ja tätähän me todella haluamme välttää. Sitten toinen asia. Me halusimme edelleen täydentää tätä hierarkiaa ja vaatisimme, että kaikki vakuudettomat lainat markkinakelpoisissa lainoissa jatkossa täyttäisivät tämän ei-suostumusaseman liittyvän TELAC-standardin, joku varmasti voi selittää tämän asian minulle, en hän ymmärtänyt. Sitten kolmas asia, sen kyllä ymmärränkin, nimittäin kun nämä välineet, nämä on uusi luokka välineitä, joka on nyt luotu direktiivin, EBRD-direktiivissä ja on muutettu velkoja hierarkia, nämä, näiden välineiden pitäisi MIFIDin mukaisesti määritellä monimutkaiseksi välineiksi, koska tähän tietenkin liittyy invest- sijoittajasuojalausekkeita, jotka meistä ovat todella tärkeitä. Ja me uskomme, että MIFID-säädökset koskien äh, e- eturistiriitoja pitäisi rajoittaa vain siihen, jos tällaisia välineitä myydään tai ostetaan. Tätä Ernesti ja hänen tiiminsä pyysivät minua sanomaan. Uskon, että suurin osa teistä on vielä hereillä ja nyt sitten pitää käyttää tämä aika, joka on jäljellä tai tämä lopulla oleva aika äänestykseen. Kiitos, kiitos. On meillä pahempiakin keskusteluita ollut, ei siinä mitään. Marko Valli seuraavana. Kiitos, kiitän myös Filippiä eh, siitä hetkellisestä eh, eh, hauskuudesta, joka meillä oli, ja toivottavasti hänen suhteensa Gunnarin jatkuu pitkään. Tässä lisäksi halusin sanoa, että Meillä ei ole mitään ongelmia tämän nopean käsittelyn suhteen, ellei sitten mitä tulee tähän uuteen luokkaan, nämä non-preferred, eh, joka on riski eh, mahdollisille toimielimellisille sijoittajille, joilla on yleensä mm, mm, varsin hyvä pohja mm, valita riskialttiita sijoituksia, mutta kun on kyse eläkerahastoista tai vakuutusrahastoita, ne investoivat näihin välineisiin. Siksi me kiinnitimme huomiota tähän tarkistuksissamme. Sitten koko tämä eh, Verde-paketti, eh, jota tulemme laajemminkin käsittelemään tulevina kuukausina, niin siinä meillä on suuria varaumia pitäisi ottaa tällainen päätöslausuma järjest... ra... äh, äh, kriisiratkaisujärjestelmä, johon otetaan mukaan tallettajat. Se olisi tällainen universaali pankkijärjestelmä. Se ei, niin kuin nyt on, niin se ei mielestäni ole poliittisesti kestävää, mutta nämä ovat nyt meidän kommenttimme. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia paljon. Edustaja Zani. Sì, grazie, molto veloce. Kiitoksia ihan nopeasti. Sitten syvällisempää keskustelua varten odotamme esittelijän kompromisseja. Yhteenvetona meidän ää, tarkistuksemme. Meillä on kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on se, että meidän on paikattava joitakin BRDn puutteita vaikka en kannatakaan tätä rakennetta. Eli meidän pitää yrittää löytää, saada aikaan jonkinlainen välineistä, jotka on tarkoitettu institutionaalisille sijoittajille, jotka voisivat taata takuun näille ja etuoikeutetuille velkavälineille. Ja toinen äh, ongelma liittyy avoimuuteen. Täytyy olla aivan selvää, että nämä ovat toissijaisia välineitä, joilla on suurempi riski kuin näillä senior unsecured äh, velkakirjoilla ja nämä voivat olla hyvin paljon riskialttiimpia äh, pienille sijoittajille. Se, että kiellettäisiin tämä täysin väittäisijoittajille ei ole järkevää, koska silloin meidän pitäisi kieltää toisenlaisetkin välineiden myynti, kuten esimerkiksi osakkeiden, eikä me näin voida tehdä. Mutta jos liitämme tämän uuden välineen MIFID 2, niin on tarpeen mm, kiin huomioida myynnin sopivuisuus, sopivaivuus. eli pitää taata se, että jolloin potentiaalisen sijoittajan omistusprofiili ei ole sopiva suhteessa tähän välineeseen, niin myyntiin voidaan puuttua. Meidän mielestämme tärkeää on myös, että tämä joukkovelkakirjojen maturiteetti on vähintään vuosi, jotta voidaan taata eh, tulevien telakien eh, vakaus ja täysi eh, yhteensopivuus sääntöjen kanssa, niin että saadaan mm, varmuutta niille instituutioille, teille, joiden täytyy noudattaa näitä uusia sääntöjä. Odotamme kovasti, että voimme tehdä äh, konkreettista äh, yhteistyötä esittelijän tarkistusten suhteen. Uh, Kiitoksia. Meillä on komissioedustaja täällä, edustaja Cohen, ihan nopeasti, mutta varmasti hyödyllistä kuulla häntä. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair se puheenjohtaja. Olemme myös varsin myönteisiä työstä, mitä neuvosto on tämmöistä tehnyt tällä saralla. Ja odotamme mielenkiinnolla kolmenkeskisiä kolmikantaneuvotteluja. Haluaisin, haluatteko, että reagoin joihinkin tehtyihin tarkastuksiin ja antaa oman näkemykseni, puheenjohtaja? Ehkä selventäisin muutamaa kysymystä ehdotuksesta ja myös tarkistuksista, joita on tehty. Aloitan reagoimalla siihen ajatukseen, että olisi tällainen tallettaja suosituimuusjärjestysehdotus, jonka olemme tehneet, koskee erityistä maksukyvyttömyysluokitusta, jonka haluamme luoda välineiden ja e- e- etuoikeutettujen takasijaisten lainojen välillä, että voidaan helpottaa tilannetta. Ja tämä on todella tarpeen, että voidaan toimia TELAK-standardien mukaisesti ja varmistaa, että tämä sijoittajan vastuun toteutus onnistuu. Emme ole tarkastelleet tallettajia suosituimuuskysymystä, koska se on paljon monimutkaisempi kysymys, joka vaatii vaikutusarviointia ja huolellista harkintaa plussista ja miinuksista, koska kuten te tiedätte, jotkut pankit, liiketoimintamallit ovat tukeutuvat yritystalletuksen tuovat täyttää MREL-vaatimuksensa ja tämän takia silloin, kun teimme ehdotuksemme, halusimme nopeasti edetä, mitä tulee maksukykyisyys luokitukseen takaisin ja kokoitelainojen koron, me tästä kyllä keskustelemaan, mutta ehkä sitten tulisi uusi ehdotus sen jälkeen, kun on arvioitu näitä hyötyjä ja haittoja tässä järjestelmässä. Sen jälkeen että tulee kysymyksiin, niin tässäkin ehdotuksemme liittyy tähän maks- pankkien maksukyvyttömyysluokitukseen, ja tämä oli päätarkoituksenakin ehdotuksessa luonnollisesti. In- sijoittajan suojelu on tärkeä näkökulma. Meillä on olemassa ollut sääntömme, MIFID-sääntömme, jotka ovat tarpeeksi vankkoja. Ja tietenkin tässä huomioon pitäisi kiinnittyä siihen, että täytäntöönpana nämä säännöt asianmukaisella tavalla, eikä aiota niitä nyt miettää muutoksia. Meistä me ovat tarpeeksi hyviä sääntöjä. Täytäntöönpano tässä voisi olla kylläkin ongelma. Tämän takia meillä ei ole ollut miten nyt sanoisin, mitään ylitsepääsemättömiä argumentteja jotka liittyvät näihin argumentteihin etukseen, paitsi yksi, joka on, että paljastetaan, ilmoitetaan riskeistä meistä. Liikkeeseen laskennassa pitäisi paljastaa riskit, jotka liittyvät tai ilmoittaa riskistä liittyvät välineeseen, joka täyttää kuitenkin MRLT-vaatimukset. Ja tämän me teimme tässä ehdotuksessa. Me ei tässä tietysti, jossa puhutaan maksukykyluokituksesta, vaan yleisemmin mitä tulee pääoma vakausdirektiivin astuksen. Puhumme myös näistä grandfathering-järjestelyistä, voimassa olevien sääntöjen jatkamisesta. Tietysti jatku- jatkuvuutta tarvitaankin, emmekä halua rangaista pankkeja, jotka vilpittömästi ovat yrittäneet täyttää MREL-vaatimuksia. Meillä ei ole tästä nyt ehdotusta, mutta me tarkastelemme tätä asiaa ja aiomme keskustella siitä ja ehkä yritämme päätyä jonkinlaiseen ratkaisuun. Sitten sanoisin, että tämä olisikin oikeastaan kaikki, mitä minulla on sanottava näistä pääkohdista. Jos on mitään erityisiä kysymyksiä, niin erittäin mielelläni vastaan teille. Kiitos. Thank you. Fine. Kiitos. Ja sitten viimeinen puheenvuoro on esittelijällä. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon ja ihan lyhyesti. Ensinnäkin pitkän aikavälin ystävällinen niin Filipille. Hän ei edes kuuntele minua nykyään. Me olemme nyt kyllä etääntyneet toisistamme, mutta hän aivan oikeassa. Tässä on kyse sitä, että seurataan BRDn linjaa ja logiikkaa. Ja me teemme tämän täydentääksemme ja lisätäksemme hierarkiaa VRD. Ja toiseksi mm, valiokunnassa ollaan kovasti samaa mieltä, että meidän on ero näistä grandfathering-järjestelyistä on löydettävä selkeyttä ja on hyvä ajatus olla mahdollisimman lähellä neuvoston kantaa, jotta nopea käsittely on mahdollista, jos ei mitään erityissyitä ole paitsi, jos vain halutaan löytää erilaisia teknisiä ratkaisuja ihan ratkaisujen takia. Sitten tämä maturiteetti. Kun tämä uusi insolvenssiluokka on olemassa, niin jos velalla ei ole yhden vuoden maturiteettia, niin se ei täytä telac vaatimuksia se on aivan selvää. Mutta se on sijoittajavastuun parissa, joten kuten EKPkin sanoo ehdotuksessaan meille, ei ole mitään järkeä pitää kiinni tästä vuoden vaatimuksesta, koska jos ei täytä vuoden vaatimusta, ei täytä teillä vaatimuksia mutta se on kuitenkin vielä sijoittaa vastuun sen kuuluva velkainstrumentti. Joten keskustellaan tästä ja toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen. Kiitos näistä ajatuksista täältä valiokunnasta nyt. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Äänestyspäivämäärä ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista. Tarkoituksena on, että lokakuun kakkostäysistuntoon tämä asia saadaan. Mutta mä nopeasti halutaan hoitaa tämä asia ilman, että että tässä millään tavalla parlamentin jäsenten oikeuksia. Nopeutettu menettely pyrkii nopean menettelyyn, mutta kaikki riippuu tämän valiokunnan jäsenten tahdosta. Sitä emme millään tavalla voi vastata kyseenalaiseksi. Seuraavaksi siirrymme äänestyksiin. Sitä ennen pyytäisin, että voisitte tehdä koeäänestyksen Äänestys on avoinna. Tämä on vain koeäänestys. Kokeillaan, että kone toimivat. Uh, so the vote is closed. Koeäänestys on päättynyt. Selvä. Voimme nyt äänestää ensin lausuntoluonnoksestani. Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä mukaanottaminen Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen artiklan 290.1. Te muistatte, että me sovimme menettelytavasta, emmekä ole saaneet meillä e- enää lisää tarkistuksia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 J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten vielä äänestys komission näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kuusi puolesta yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Kiitoksia. Toivon, että tulette hyväksymään yhteennokkaasti minun tulevat tarkistukseni. Toivottavasti sinä olet yhden laajan tuen. En halua keskeyttää äänestystä, mutta kun ajatellaan seuraavaa kertaa, mukaan äänestää yhtenä ryhmänä ryhmistä, blokkeina blokeista. No, tätä voidaan harkita. Nämä pistettiin ryppäisi sen mukaan, mihinkä oikeudellisiin säännöksiin nämä liittyivät. Voitte olla varmaan kiitollisia siitä, että ette joutuneet äänestämään jokaisesta tarkistuksesta yksi kerrallaan. Tämä on jo asken oikean suuntaan. Seuraavan kerran yritetään vielä blokata nämä blogitkin yhteen. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten lausuntoluonnos, jonka on laatinut Marisa Mattias. Kyse on eroavaisuuden torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävän tekijänä. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 65 on vedetty pois, joten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan Tarkistetaan koneisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta 24 puheenjohtaja toista. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hän vastaa äänesti vastaan, vaikka puhuitte niin nätisti. Tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan, tyhjää. Ei kun, oliko tuon puolesta ääni? 31 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Vote is close. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin ollen koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta 9 vastaan yksi tyhjääni. Onnittelut esittelijälle. Istunto tai kokous päättyy tähän ja seuraava kokous järjestetään 9. lokakuuta kello 15 sekä 10. lokakuuta sekä aamupäivällä että iltapäivällä on kokous. Kiitos paljon.